Uh, Hyvät kollegat, voimme varmasti aloittaa tämän iltapäivän kokouksen. Huomatte varmasti, että en ole Rouva Gressle. Hän on nyt toisessa kokouksessa, joten minä toimin nyt puheenjohtajana luvallanne. Ja yhdessä olen, puhe, olen tässä yhteispuheenjohtajana, sillä meillä on ensiksi KONT ja Envi-valiokuntien yhteiskokous. Hienoa, että täällä on myös siis ympäristövaliokunnan jäseniä. Kyse on siis esityslistan kohdasta 18, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka koskee EUn päästökauppajärjestelmän luotettavuutta ja täytäntöönpanoa, koska tässä on kyseessä yhteiskokous ja täällä on hyvä ystäväni Lavia, herra Lavia, joka on ENVI-valiokunnan puheenjohtaja. Me yritämme todellakin johtaa puhetta yhdessä, jotta te kaikki käyttäydytte hyvin ja jotta saamme tämän kokouksen osan ajoissa käsiteltyä. Ja nyt voimme e- sitten jatkaa kokousta sen jälkeen, kun Lavia on alustanut. No kiitos Derek. Kyllä minä tunnistin, että et ole rouva Grace. Hän on ryhmässä täysistuntosalissa vieressä, eli kyllä hänet tunnen. Mutta nyt täytyy keskustella tästä kohdasta esityslistalla. Mielestäni on ihan hyvä järjestää tällainen kokous, jotta voidaan keskustella Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa EUn ETSn luotettavuudesta ja täytäntöpanosta. Totta kai tämä on tärkeä kysymys, koska olemme aloittelemassa keskustelua tieteellisen uudistamisesta. Ja totta kai on hyvä tietää, miten aikaisemmin järjestelmä on toiminut. Ja keskustella nimenomaan tästä kahden valiokunnan kesken yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Emmekä hän voi aloittaa pitemmittä puheita ja annamme puheenvuoron työasiakirjan laatijalle, esittelijälle tässä valiokunnassa. Ai, tuomistuinko ensin? No, minulla on vähän järjestys tässä. Eli puheenvuoron saakin tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka on tästä vastaava jäsen, Kevin Cardiff. Hän voi alustaa kertomusta ja sitten aloitetaan keskustelu parlamentin jäsenten kesken aloittaen esittelijästä joka on ollut vastuussa työasiakirjasta tässä valiokunnassa. Eli tilintarkastustuomioistuin, olkaa hyvä. Oh, <laughs> um, yes. I'm, I'm, I'm here and no one else is pretending. Niin, minä olen täällä kyllä ja kukaan ei yritä olla minä minun tilallani. Kiitoksia vain tästä eh, alustuksesta. Kiitoksia meille mahdollisuudesta esitellä tämä erityiskertomuksemme. Tämä on ainakin ensimmäinen yhteiskokous, jossa itse olen mukana. On oikein mukava nähdä, kuinka tämä toimii. 2005 päästökauppajärjestelmä alkoi siitä asti, se on ollut EUn ilmastopolitiikan kulmakivi. Se on innovoiva monimutkainen järjestelmä, jolla pyritään vähentämään päästöjä ja mm, tällä myönnetään päästöoikeuksia. Meidän tarkoituksena me on suojella e- päästökauppajärjestelmän eheyttä. Vuoteen 2012 astelmista tässä tarkastelleet. Tarkoituksena on luoda toimiva päästöoikeusmarkkina. Valvonnassa on toki tiettyjä vaikeuksia. Olemme vierailleet komission palve yksiköissä ja viisi vierailua on tehty myös jäsenvaltioon, Saksa, Ranska, UK puoleen, Italia ja myös Kreikka ja Espanja. Ja myös olemme kuulleet muitakin asiantuntijoita. Me voineet ottaa äh, kenttävierailuja tähän mukaan, koska siihen ei saatu varoja. Kertomus kattaa 115 eri laitosta. Olemme keskittyneet kahtaan kysymykseen. Ensinnäkin, ovatko puitteet asianmukaiset, jotta voidaan päästökaupan eheyttää suojella? Toiseksi, onko päästökauppajärjestelmä asianmukaisesti toteutettu? Emme tarkastelleet järjestelmän tehokkuutta taloudellisessa tai ympäristömielessä, vaan kohtana oli, olivat nämä puitteet. Uskomme, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta saataisiin eniten lisäarvoa. Koko järjestelmään on tulossa uudistuksia, mutta ne eivät ole meidän tutkimuksemme kohteena. Totesimme kaiken kaikkiaan, että järjestelmä ei ollut aivan riittävän vahva. Vaiheessa kaksi oli selkeitä heikkouksia. Jotkut edellyttävät lisää toimia vaiheessa kolme. Mitä sitten tulee markkinoiden eheyden suojelupuitteisiin? Mielestäni puitteet eivät ole riittävän vahvat. Haluaisin tuoda esiin kolme asiaa. Ensinnäkin sääntely ja markkinoiden valvonta ovat merkittävästi parantuneet niin, että ETS on otettu mukaan MIFID ja MAD, äh, siis markkinoiden väärinkäyttödirektiivin edelleen käänteinen ALV-mekanismi ja rekisterikysymykset on otettu mukaan. ALV-petosvaara on edelleen olemassa. Parannusta on tapahtunut, mutta markkinoiden valvonta jäi jää joitakin puutteita. Tulkki huomauttaa, että puhuja puhuu niin lupa, nopeasti suoraan paperista, että teksti on mahdoton kunnolla tulkata. Oli valkea saada kuvaa rajoitelittävistä toimista. Komissiolla on tiettyjä valtuuksia tällä alalla. EU- ja jäsenvaltioiden tasolla oli oikeuksien myöntämisessä tiettyjä oikeudellista auktoriteetin puutetta oikeudellisia määritelmiä ei ollut aivan selvänä kaikissa jäsenvaltioissa. Unionin rekisteri on sähköinen järjestelmä, jota on aikaa myöten parannettu, mutta sielläkin on joitakin ongelmaisia alueita. Jäsenvaltioilla on erilaisia lähestymistapoja tilien avaamisessa. ja transaktioiden valvonnassa. Tarkastukset eivät aina ole riittävän sitovia. Jäsenvaltioilla ei ole mahdollista päästä eh, rekisteriin rajat ylittäviin toimiin, joten valvonta varten rekisterit eivät ole tällaisissa tapauksissa käytettävissä, eikä komissiollakaan ole näitä tehtäviä varten mandaattia. Mitä sitten tulee täytäntöönpanon parannuksiin? Kolme asiaa. Toisessa vaiheessa järjestelmät eivät ole riittävän kehittyneitä. Valvontasuunnitelmat olivat liian heikkoja. Verifiointi mekanismit vaihtelivat, eivätkä, eikä niistä raportoitu selkeästi. Oli hyvin vähän näyttöä siitä, että jäsenvaltioissa valvottaisiin tarkastajien tekemän työn tuloksia. Joissakin tapauksissa ilmoituksia tuli ajoissa. Jotkut jäsenvaltiot eivät antaneet artiklan 21 mukaisia kertomuksia ajoissa. Komissio muutti vaiheessa kaksi jakojärjestelmää, eikä tuottanut täytäntöpanon kertomuksia ennen kuin direktiivi edellyttäisi. Komission jäsenvaltioiden valvonta oli rajallista täytäntöpanon osalta. Eri jäsenvaltioissa saattoi olla eri tasoisista valvontaa, joka vaikuttaa järjestelmän eheyteen ja toimivuuteen mitä tulee koordinaatioon ja tietojenvaihtoon. Tietyissä kokouksissa ei ollut riittävästi osanottajia. Kaiken kaikkiaan noudattamisen taso oli korkea. Mahdollisesti ylitti tekijöitä, jotka vaikuttivat tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin. Monessa kansainvälisen oikeuksien käyttöön oli liittyy jotakin kysymysmerkkejä. ETSn eheydestä ja integrite ja toimivuudesta olisi selvennettävä oikeuksien oikeudesta perustaa. improve its monitoring of implementation and publish required reports. And finally, sanctions should be consistent. Edelleen sanktioita olisi sovellettava ja tietyt tiedot olisi toimitettava. Ongelmia oli. Tilintarkastustoimisten teki selväksi kuitenkin sen, että innovaatiojärjestelmä on parantunut. ETS on, ETS on kiinnitetty huomiota tehokkuuteen. Olemme osoittaneet, että on myös kiinnitettävä huomiota perustavaa laatua olevan hallinnointiin niin, että tämä lippulaiva-hanke voi toimia paremmin. Kiitoksia. Thank you, uh, uh Mr. Kiitos herra Cardiff. Ehkä nyt voimme siirtyä esittelen herra Piiperin puheenvuoroon. Hän voi esitellä työasiakirjan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Derek. Minäkin huomasin kyllä, että et ole Inge Gressle, sillä me aloitimme 17 minuuttia yli kolme. Ei Ingen puheenjohtajuuden alaisuudessa tällaisen varmasti olisi tapahtunut, mutta ymmärrän tämän kyllä. Haluaisin kiittää kovasti tilintarkastustuomioistuinta tästä analyysistä. On hienoa, että tilintarkastustuomioistuin on olemassa, sillä mitä tulee päästökauppajärjestelmän oikeaan täytäntöönpanoon, niin meillä ei ole kyllä kapasiteettia laatia tällaisia analyysejä, joten kiitos paljon tästä hyvin yksityiskohtaisesta työstä. No nyt paineita helpottaa vähän se, että päästöoikeuksien spot-markkinat on otettu MIFID ja MA, MAD-direktiivien soveltamisalaan, mutta silti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa mainitaan heikkoja kohtia, joihin komission on vastattava. Muutama esimerkki. Esimerkiksi pienet markkinaosallistujat, OTC-kaupan käynti. Näissä asioissa on tullut edistysaskeleita, mutta ei ole eurooppalaista välinettä, jolla voitaisiin valvoa tätä. Siis todellakin Euroopan tason valvontaväline puuttuu. Lisäksi menettelyt kansallisten rahoitusvalvontainstituutioiden välillä ovat todella todella läpinäkymättömiä ja tätä tilintarkastustuomioistuinkin aivan oikein kritisoi. Näin se syntyy vaikutelma, että meidän päästökauppajärjestelmämme tällä markkina, rahoitusmarkkinasääntelyllä ei ole pysynyt tämän rahoitusmarkkinasääntelyn kanssa samassa vauhdissa. Minua huolettaa se, että käytetään tätä tietosuoja-argumenttia. Jäsenvaltiot käyttävät sitä siis vastatakseen komissiolle. Ja komissio on tässä asiassa aivan kuin hampaaton tiikeri. Tässä kertomuksessa on konkreettisia suosituksia komissiolle vaihetta kolme varten – Minun täytyy kuitenkin sanoa myös tilintarkastustuomioistuimelle, että kun suositellaan sitä, että rajat ylittäviä transaktioita pitäisi valvoa paremmin, niin minä kysy, kysyin silloin kyllä, että miten ehkä tilintarkastustuomioistuin olisi tätä vielä tarkentaa. Mielestäni hyvä suositus on se, että että levitettäisiin parhaita käytäntöjä jäsenvaltiosta toisiin, mitä tulee esimerkiksi tilien avaamiseen. Ja komission pitäisi tehdä siis enemmän vielä näiden parhaiden käytäntöjen levittämisen eteen. Kritiikkiä ansaitsee se, että energiatehokkuusdirektiivi vaatii vuotuista täytäntöönpanokertomusta, jossa kerätään, kerrotaan edistysaskelista ja ongelmista. Ja nyt komissio ei ole tätä kertomusta tähän mennessä vielä julkaissut. Ehkä siinä on tietyt syynsä. Tämän haluaisin komissiolta kuulla. Minua huolestuttaa myös se, että minua yllätti tuomioistuimen huomio tähän Primes-malliin. Primes-mallihan on sellainen, että, että me perustamme ennak- ennusteemme siihen, ja tämä on kehitetty siis Atenas-instituutissa. Ja tämä vaikuttaa näihin kansallisiin päästöoikeuksien jakosuunnitelmiin. Ja tietopohja ei todellakaan ollut tässä täysin yksiselitteinen. Minua huolestuttaa se, että Tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt arvioimaan näitä kansallisia päästöoikeuksien jakosuunnitelmia, sillä tästä asiasta ei ilmeisesti ollut komissiossa komission sisäisiä työasiakirjoja. Tämä Primes-malli on kyllä hyvin kiistanalainen parlamentissa ja on sitä ollut jo pitkän aikaa. Jos nyt syntyy se vaikutelma, että, että tässä on kyse tällaisesta sisäpiiristä niin silloin se vaikutelma ei ole kyllä hyvä, joten komission pitäisi valaista tätä asiaa mahdollisimman pian. Eli tämä tilintarkastus tuomioisten huomio on kyllä hyvin huolestuttava. Ja sitten tilintarkastustuomioistuimen valitsema lähestymistapa. Mielestäni mitä tulee oikean, oikeanlaiseen täytäntöönpanoon, niin tilintarkastustuomioistuin on kyllä tehnyt kaikkensa osoittaakseen juuri ongelmakohtia, mutta olen tyytymätön siihen, että tilintarkastustuomioistuin monissa kertomuksen kohdissa poliittisesti ottanut kantaa. Esimerkiksi sivu 54, tässä on tällainen lause, minä siis tästä siteeraan, komissio myönsi, että että tämä on heikentänyt järjestelmän tehokkuutta. Tässä on siis kyse talouskasvun heikentymisestä ja muista ennusteista. Ja mielestäni ei ole tilintarkastustuomioistuimen toimivallassa puhua tällaisesta järjestelmän heikentymisestä. On todellakin niin, että järjestelmä on kyllä saavuttanut ympäristötavoitteita, joita sille oli määritelty, ja se on jopa mennyt pidemmälle. Jos tilintarkastustuomioistuin nyt kirjoittaa jotain tällaista, niin silloinhan päästökauppajärjestelmän yhteisvaikutuksia tai vuorovaikutusta myös muiden ympäristövälineiden kanssa olisi pitänyt myös analysoida. Tässä tarkoitan muilla ympäristövälineillä esimerkiksi energiatehokkuusdirektiiviä, äh, rakennusdirektiiviä, äh, ympäristödesign-direktiiviä. Äh, ja olisi pitäisi, pitänyt myös katsoa komission toimia uusiutuvien energialähteiden aloilla. Jos tällaista kirjoitetaan, niin olisi pitänyt analysoida Ovatko nämä kaikki ympäristövälineet yhdessä vaikuttaneet päästöoikeuksien hintaan? Näin ne ovat ehkä kilpailevan EU-lainsäädännön kautta heikentäneet järjestelmää. Jos siis tilintarkastustuomioistuin tekee tällaisia poliittisia kannanottoja, niin silloin pitäisi myös näitä mahdollisia muita argumentteja mainita, jotta ollaan oikeudenmukaisia. Tilitarkastustuomioistuimen olisi pitäisi myös katsoa teollisuuden suunnitteluvarmuutta. Miten siihen vaikuttaa se, jos koko ajan muutetaan järjestelmä, jonka pitäisi oikeastaan toimia markkinaan, markkinoiden ehdoilla? Ja toisessakin kohdassa tilintarkastustuomioistuin on juuri tässä asiassa ottanut poliittisesti kantaa. Tätä minä kritisoisin. Ja vielä yksi kritiikin aihe lopuksi. Herra Cardiff, te kritisoitte päästöoikeuksien vara- varastamista ja ALV-petoksia, mutta meillä ei ole tässä mitään yksityiskohtaisia suosituksia tässä kertomuksessa komissiolle, vain tämmöinen yleinen toteamus. Ei ole siis ehdotettu, miten näihin ongelmiin voitaisiin tulevaisuudessa puuttua. Tämä siis kritiikkinä myös meidänkin puolestamme. Nyt sitten yhteenvetoon vielä. Kertomuksessa on huomautettu monista heikoista kohdista, joten onnittelut vielä tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä siis koskee ETSn täytäntöönpanoa, mutta tässähän on kyse myös järjestelmän luotettavuudesta ja sen analysoinneista. Mielestäni se ei ole tilintarkastustuomio istuimessa onnistunut. Mielestäni tässä olisi pitänyt myös katsoa vuorovaikutusta muiden eurooppalaisten ja kansallisten ilmastonsuojeluvälineiden toimien kanssa. Kiitos. Thank you, uh... Kiitos herra Pieper. Kiitos esittelijä. Tässä oli monta kysymystä tilintarkastustuomioistuimelle ja varmasti niihin vastataan sitten lopuksi, mutta ennen kuin siirrymme siihen, niin voisimme ottaa kysymyksiä. Ensimmäisenä puhujaluettelossa on Rova Ajala Sender. Niin, kiitos Ai kun tässä. Kiitos puheenjohtaja. Me, me alegra verle. Eh. No niin, herra Vuonauska nähdä teidät siellä. Niin, mitäs nyt olin sanomassakaan? Eli kerrankin, aivan otsikosta loppusentteihin asti kertomuksessa on se, mitä herra Laviakin totesi ja ympäristövaliokunta, että selvitäänkö tässä aikataulun mukaan vai ei, koska hyväksytään tämä kuuluisa ilmastoenergiapaketti, kun aikanaan tulee. Nimittäin minusta vaikuttaa sitten, että vihdoinkin, vaikka nyt myöhään kuitenkin, mutta aina tervetullut kuitenkin, tämä kertomus osoittaa, mikä tilanne on käytännössä. Hyvä tavoite toki, ja nimenomaan sama se edelleen on, että torjutaan ilmastonmuutosta ja kasvurikausia pystytään leikkaamaan. Ja sitten keksittiin tällainen väline. Ja sitä täytyy vielä kysyä, onko se kaikkein paras väline. Ehkä tilintarkastustuomioistuin sitten toteaa, että tarvitaan tiettyjä palikoita rahoitusmarkkinoilla tai on ilmasta kyse, niin voi olla, ettei tämä sitten siihen ollut välttämättä paras väline, kun ostetaan näitä oikeuksia. Ja totta kai tämäkin oli osa tätä ongelmaa, kun meillä on tämä talous- ja rahoituskriisi, joka tuli kesken kaiken, niin ellei nyt väärin muistaa, niin ainakin Euroopan parlamentissa me jopa lisäsimme kahteen kertaan tätä hintaa vähän keinotekoisesti, vähän niin kuin lahjana annettiin. Oliko yksi vai kaksi kertaa, nyt muistan, no joka tapauksessa vielä tässä aikaan toista osaa varten. Ja mitä tilintarkastustuomisto nyt on meille sanonut, niin sen perusteella kyllä aika paljon toimistojen varaa tässä välineessä on. Jos ajatellaan viimeisimpiä uutisia tietoja, joita ihan eilen saatiin, siinä miten jotkut teollisuuden alat, jotka olivat osa tätä koko pakettia, ovat tavallaan kärsineet tästä ja ovat sitten petollisesti pyrkineet rukkaamaan toimenpiteitä. Eli kyllä tässä iso ongelma vielä on olemassa. Eli kyllä tämä on aika vakavasti otettava tämäkin kertomus. Ja kun ajatellaan, mitä tapahtuu ulkomaailmassa, ja kuten totesin, eli kyllä tarkoitus on todella hyvä torjua ilmastonmuutosta. Ja sitten tällainen iso Tonkihotten tuulimylly pystytetään, niin kyllä siitä täytyy perusteellisesti muuttaa kunnon rahoituspuitteet. En tiedä, mitä tässä matkan varrella tapahtui. Että voitaisiin noin vain saastuneen ilman avulla rikkauksia luoda, niin ei taida niin käydä. Ja minä herra Cardiffilta halusin vielä lisätietoja myös muista tekijöistä ihan konkreettisesti, jotka liittyvät jäsenvaltioihin ja alvpetoksiin, karusellirikoksia ja niin päin pois, joita on syntynyt. Tai miten ajattelevat, löytyykö näiden mark- markkinoiden myötä jotain ratkaisuja, vai olisiko yhteisön tasoinen väline, joka olisi avoimempi ja turvallisempi myös ilmastonmuutosta torjuttaessa? Thank you. Kiitos. Herra Bele palasi juuri oikeaan aikaan. Hän saa puheenvuoron. And uh, apologies for that. <clears throat> Kiitoksia ja anteeksi vain. Kiitoksia tämän kokouksen järjestämisestä ja mahdollisuudesta keskustella Envi ja Koont-valiokunnan jäsenten kesken. Olen lukenut tätä kertomusta ja kuunnellut herran Cardiffia. Tässä on hyvä analyysi päästökauppajärjestelmästä eli ETS-tästä ja sen toiminnasta menneisyydessä. Mehän puhumme nyt toisesta vaiheesta ja kertomuksessa todetaan, että paljon parannusta on jo tehty tuon toisen vaiheen aikana. Ja tietenkin ne sel- sen perusteella on rakennettu kolmatta vaihetta ja, ja parannuksia tulee vielä 2020 jälkeen neljännessä vaiheessa. Olen myös lukenut esittelijän kom, kom, olen kuunnellut esittelijän kommentteja. Markus on oikea mies oikeassa paikassa. Hyvin täsmällinen, yksityiskohtainen analyysi tilanteesta. Olen yhtä mieltä monista ehdotuksista, joita hän esittää mietintöluonnoksessaan olen välistä mieltä, etteten kritiikistä koskien riittämätöntä EU-tason valvontaa. En nyt halua kaikkia tätä käydä läpi. Kaikki on mukana kertomuksessa. Sanktioistakin on puhuttu. Niiden pitäisi olla avoimia ja niin edelleen. Parempaa valvontaa ja niin edelleen. Kaikki varmasti olette yhtä mieltä näistä huomiosta. Mehän kaikki hyötäis, hyötyisimme vahvemmasta ETS-järjestelmästä, joka, eh, joka ei ole petoksille niin altis. Nämä talousarviovalvonnan analyysin huomiot menevät paljon pidemmälle menevät myös valiokunnan valtuuksien yli ehkä, ja tämä ehkä meneekin vähän arkaluontoiselle puolelle jos nyt tämä suoraan voi sanoa, yhtäältä teillä on tarve tehdä rakenteellisia parannuksia ja tarvitaan valvontaa ja avoimuutta. Kaikki olemme yhtä mieltä tästä ja varmasti komissiokin on yhtä mieltä ja suurin osa meistä on täällä salissa on yhtä mieltä, mutta sitten toisaalta on näitä politiikan valintoja, Markus kyllä tietää, me olemme tästä keskustelleet. Minä olin markkinavakausvarannon esittelijä. Sehän juuri se mekanismi, joka on perustettu ja josta parlamentti on äänestänyt, jotta, jotta saataisiin ETS-järjestelmästä markkinapohjainen. Ja sen tarkoituksena on juuri välttää, että, poli, että pitäisi poliittisesti puuttua tilanteeseen parlamentin ja komission on pitä, pysyttäydyttävä kaukana tästä ja markkinoiden olisi sitten paikattava tulevaisuudessa ETS-järjestelmään vuoden 2019 jälkeen. Markus tietää tämän aivan yhtä hyvin kuin minäkin tietenkin. Nyt kun talousarviovalvonnassa mennään tänne politiikan alalle, alueelle, politiikan valintojen alueelle, niin sitten kyllä ollaankin jo vähän liikuvalla päällä, Haluaisin todeta puheenjohtajalle, että mehän olemme nyt laatimassa mietintöä ITRE-valiokunnassa energiaunionista yhdessä ENVI-valiokunnan kanssa. on on siellä esittelijänä ja laadin laajan luvun koskien ETS-järjestelmää ja siitä, kuinka sitä voidaan kehittää ja vahvistaa. Mutta me, me kyllä pidättäydymmekin tästä ja teemme sitä tiiviimmän. Uusi, uudesta ETS-stä on, ETSstä on, on alkamassa keskustelu lainsäädännön prosessi on alkamassa. Siksi pidättäydyimme uuden ETS-keskustelun tuossa yhteydessä. Ja siksi pyytäisinkin, että toki, toki kannatan hyvää yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä, mutta todella pyydän, että pidättäytyisitte näistä politiikan alan yksityiskohtiin meidän puuttumisesta, koska teemme sitä muissakin valiokunnassa. Meille tulee tässä eturistiriitaa, hieman kompetenssiristiriitaa. Odotan, odotan kyllä yhteistyön jatkumista tulevaisuudessa, mutta on hyvä, että pidämme kiinni kukin oman valiokuntansa tehtävistä. Kiitoksia. Kiitos tästä huomiosta. Markus omassa puheessaan mainitsi seikkoja, joihin tilintarkastustuomioistuimen täytyy vastata ja sinä Varmasti sinä sanoit muutaman seikan, johon varmasti Markus haluaa palata keskustelun lopuksi. Herra Grote tuossa taputti käsiään, kun sinä puhuit, joten hän on varmasti samaa mieltä, mutta hän on nyt seuraavana puhuja äh, luettelossa, joten hän saa puheenvuoron seuraavaksi. Kiitos. Markus Piper teki oikein hyvän yhteenvedon siitä, mitä, mitkä ongelmat ovat ja minkälaisia huijauksia ja petoksia siellä, siellä tehdään. Minun mielestäni alp petokset pitäisi myös mainita hyvin. 99 prosenttia siitä, mitä kollega sanoi ja mitä tässä työasiakirjassa on mainittu, siitä olen samaa mieltä, mutta siinä tässä on kuitenkin yksi heikko kohta. Arvostan Markus Piiperiä kovasti, mutta hiilivuodon kohdalla hän on tehnyt mielestäni virheen. Mielestäni ei pitäisi tähän työasiakirjan luoda liikaa taakkaa hiilivuotoasialla. Varmasti tämä asia käsitellään muualla. Markus Pieper tilintarkastustuomioistuimelle osoittamassaan kritiikissä kritiikissä on myös tämän maininnut, mutta tilintarkastustuomioistuin ei ole tästä vastuussa. Eli kohta seitsemän on tässä ainoa heikko kohta. Tästä varmasti kollegat ovat samaa mieltä. Muista kohdista voin sanoa, että olen samaa mieltä, mutta tämä työasiakirja ei, sitä ei saa, siitä lisätä liikaa taakkaa tässä pitäisi myös mainita se, että jäsenvaltioita, kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tätä valvontaa otettu tarpeeksi re, rehellisesti tai, tai vakavasti. Eli 99 prosenttia tästä työasiakirjasta on mielestäni hyvää. On osoitettu hyvin, missä ongelmat ovat. Eli hattua nostan esittelijälle ja kohta seitsemän, jos muutetaan, niin sitten pääsemme sataprosenttiseen tyytyväisyyteen minun kohdallani. Kiitos. Sitten edustaja Denano monsieur le président. Jotkut tietävät jo nyt, e, kun ajatellaan päästökiintiö tuen puuttumista, siinä on monta syytä. Markkinoiden puutteet osoittavat, että hiilidioksidipäästöjen sääntely ei ole toiminut, kun ajatellaan hintojen romahtaminen tai tiettyjen taloustoimintojen sopeutumattomuus. Olen kuitenkin kiitollinen tilintarkastustuomistoimen kertomuksesta, kun minä kuitenkin korostan kovasti tuon toimielimen vaikutusta ja merkitystä ja minkälaista vaikutusta heillä on meidän Me Teidän kertomuksen ottaa esille puutteet, joita on tiedonvaihdossa toimivaltaisten viranomaisten ja komission välillä, kun ETS-järjestelmä toteutetaan. Minä haluaisinkin tietää, Voisitteko kertoa, minkä tyyppisestä tiedosta on kyse, kun puutteita on havaittu, ja olisiko niin, että varsinkin jäsenvaltiot ovat jotenkin perustelleet tätä. Tämän lisäksi haluaisin palata myös siihen, että täytäntöönpano vuosikertomusta ei kakkosvaiheessa ole julkaistu. Se, tämä liittyy kohtaan 71. Voisitteko kertoa tarkemmin vastauksesta komissiolla? Minusta vaikuttaa siltä, että on aivan välttämätöntä, että koko prosessin ajan, olipa sitten aikataulu mikä tahansa, me pystymme seuraamaan säännöllisesti sitä, eikä se sitten horju ajatellen todellista täytäntöönpanoa. Ja vielä lopuksi työasiakirja, jossa meidän kollegamme Pipper on esittelijänä. Minä tuen sitä ajatusta, että sinne otetaan myös ne teollisuuden alat, jotka ovat myös tilintarkoituksessa mainittu. Se on arka paikka tietysti jonkin säätelyohjelman sopeutuminen todelliseen talouteen olkoon meillä johtotähtenä tässäkin, kun arvioidaan saavutuksia. Mikä on teidän mielestämme tämän merkitys sekä teollisesti että oikeudellisesti analyysissä? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Seuraavaksi kollega Palsoon vieressänne. Itt elhangzott egy javaslat a... Kiitos. Me olemme kuulleet tässä ehdotuksen, joka koski kohdan seitsemän poistamista Piperin työasiakirjasta. Tämä on siis tällä hetkellä mukana asiakirjassa ja mielestäni se on oikein tärkeää. Niin siinä on nimittäin kyse siitä, että pitää tarttua kaikkein toimenpiteisiin hiilivuodon välttämiseksi. Muitakin toimenpiteitä tarvitaan. Tässä on kyse ennen kaikkea niistä jäsenvaltioista, joissa ympäristön suojelu ei ole kovin hyvässä asemassa. Haluaisin lisäksi lisätä, että markkinavakausvarantolainsäädännössä päästöoikeuksien va- ilmaisjakoa heikennettiin, nimittäin tulevaisuudessa vain niille yrityksille voidaan ilmaiseksi jakaa päätös, päästöoikeuksia, jotka ovat tehokkaampia. Mitä tämä tarkoittaa Unkarin näkökulmasta? No sitä, että Unkarissa on yksi iso teräsyritys, jolla on tuhansia työntekijöitä. Tämä yritys on tehnyt kaiken mahdollisen modernisoidakseen teknologiaansa, mutta kilpailu, kilpailussa tämä unkarilainen yritys ei pysty olemaan samalla tasolla esimerkiksi ruotsalaisen yrityksen kanssa. Tämä johtaa siihen, että unkarilainen yritys menee konkurssiin ja tämä tuotanto siirtyy Intiaan. Toinen esimerkki, unkarilainen yritys myy ligniittiä ja viranomaiset ovat ja yrityksen johto ovat tehneet kaikkensa teknologian modernisoimiseksi, mutta tämäkään yritys ei pysty kilpailemaan esimerkiksi saksalaisten yritysten kanssa. Ja tämä johtaa siihen, että että tämä yritys, joka siis myy ruskohiiltä, ähm, tämä johtuu, johtaa siihen, että Ukraina, Ukrainasta tuodaan ruskohiiltä. Siellähän teknologia on vielä primitiivisempää. Eli kohta seitsemän on pidettävä asiakirjassa, mutta markkinavakausvarannossa tätä kaikkea on rajoitettu. Madame Evi. Kiitos. Seuraavaksi Evi. Kiitoksia. Minäkin suhtaudun myönteisesti tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Siinä tuodaan esille, kuinka tämä koko ETS-järjestelmä on aika horjuva ja valitettavasti sitä ei ole kunnolla käytetty tähän asti. Järjestelmä on ollut olemassa kymmenen vuotta Neljä lainsäädäntötointa on tehty, jotta on voittu korjata järjestelmää, joka ei kerta kaikkiaan toiminut. Se valitettavasti ei ole vähentänyt päästöjä ja valitettavasti se on rangaissut, rankaissut eurooppalaista teollisuutta. Spekulointi petokset ja varkaudet ovat valitettavasti nykypäivää ETS-järjestelmässä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei ole liittyvästi kiinnitetty huomiota ALV-petoksiin, joka on aika huolestuttava ilmiö. Juuri sillä alalla me näemme suuren vaaran. ALV-petokset, nämä kuuluisat karusellipetokset ovat valitettavasti todellinen ongelma. Milanon syytteen tutkimuksessa todetaan, että osa näistä, että nämä petokset ovat kymmenien miljardien eurojen arvoisia ja, ja nämä saattavat joutua terroristijärjestöjen käsiin jopa uskonnollisenkin terrorismin käsiin. Tämä on todella huolestuttava piirre. Viiden tähden liikkeen mielessä toiminta ei ole ollenkaan tehokkaasta. Olisi otettava maaleja muista järjestelmistä, joiden kautta mahdollisesti voitaisiin ALV, ALV mm, lisäksi huomioida hiilidioksidi maksut. Meidän pitäisi olla siis rohkeutta luopua tästä järjestelmästä, e, päästökauppajärjestelmästä ja, ja ottaa mallia muualta. Tehokkaita ja uskottavia järjestelmiä kyllä löytyy. Meidän olisi niihin kiinnitettävä huomiota. Sä... Kiitos paljon. Nyt herra Lavia saa puheenvuoron ja hän jatkaa myös loppuun asti puheenjohtajana. Niin, joten jos olemme myöhässä, niin se on sitten hänen syytä. I want only to... Kiitos, Derek. Minä haluaisin vain tähdentää, miten tärkeä tällainen keskustelu on. Me aiomme nyt keskustella neljännestä uudistuksesta, kuten tässä kuultiin. Nyt on tärkeää selvittää, miten tämä toimii. No, tässä vaiheessa on totta kai kuunnella myös komissiota joka lienee paikalla. Meera Veronika tomska joka edustaa ympäristöpääosastoa. Ja nyt komissio saa puheenvuoron, jotta voitte ottaa kantaa kertomukseen. Well, uh, good afternoon to everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja tilaisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Ennen kuin menen näihin esille tulleisiin asioihin arvon parlamentin jäsenten puheenvuorossa, haluaisin todeta, että komissio ottaa tämän kertomuksen hyvin vakavasti. Me olemme todellakin sitä mieltä, että se on erittäin hyvä riippumaton, tosiasiin perustuva analyysi, jonka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, ja sen myötä me voimme edelleen kohentaa EU-ETS-järjestelmää jossakin tietyissä kysymyksissä, jotka käytiin läpi kertomuksessa. Ennen kuin käyn käsiksi eri näkökohtien ja kysymyksiin, jotka tulivat esille keskustelussa, vielä toistaisin, että EU-ETS on peruskivi meidän järjestelmästämme saada aikaan leikkauksen kustannustehokkaasti ja se on ollut jo kymmenen vuotta olemassa. Kuten moni täällä jo totesikin, ja käsittääkseni se on kyllä kertomuksessakin tunnustettu, järjestelmä on ajan myötä pikkuhiljaa parantunut. Se on edelleen kaikkein suurin kansainvälinen hiilimarkkinajärjestelmä maailmalla. Nyt olemme kolmannessa kaupankäyntivaiheessa, joka 2013 käynnistyi ja jatkuu vuoteen 2020. Mutta kuten puheenjohtaja juuri äsken totesikin, monien muiden lailla täällä jo ennen, me olemme myös tehneet ehdotuksen, jotta voitaisiin tarkistaa EU-ETS 2020-2030 kaudelle. Se nostaisi meidän tavoitetasoamme kasvuhuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi ainakin 40 prosentilla 2030 mennessä. Ja niillä aloilla, jotka olisivat uudessa järjestelmässä mukana, niin se olisi 43 prosenttia. Mutta kuten herra Bellekin totesi ja moni muukin, niin totta kai Tästä keskustellaan muuallakin täällä parlamentissa. Minä haluaisin keskittyä nyt nimenomaan tähän tilintarkastusuomistuimen kertomukseen, varsinkin kahteen asiaan, jotka tulevat esille ja tilintarkastustuomistuin korjatkoon tarvittaessa. Että saadaan kunnon puitteet, sille, tai siis, että onko meillä ollut kunnon puitteet, jotta voidaan taata eheys ja täytäntöönpano kakkosvaiheessa. Noin yleinen, yksi yleinen kommentti, ennen kuin menen yksityiskohtaisemmin niin näihin asioihin, niin haluaisin todeta, että suurin osa kertomuksesta, kuten se hyvin näkyykin sieltä, tarkastelin nimenomaan kautta 2008-2012, eli toinen kaupankäyntivaihe. Varmasti kyllä tiedätte, että sen jälkeen järjestelmä on peripohjaisesti muutettu. Sinne on tullut uusi, yhdenmukaisempi järjestelmä kolmatta kaupankäynti varten, joka alkoi 2013. Ja se, mitä kertomus on tullut esille kriittisesti, niin ne olivat jo mukana meidän lainsäädäntötoimissamme. Ja me olemme saaneet rinnalle myös täytäntöpanotoimenpiteitä vaihetta varten. Mutta edelleen haluan täydentää sitä, että olemme edelleen halukkaita kohentamaan järjestelmää. Mutta nyt palaisin niihin asioihin, jotka tulivat esille keskustelussa tänään. Ensinnäkin markkinavalvontaa. Olen varma, että parlamentin jäsenet muistanevat, että ihan hiljattain saatiin lainsäädäntöä myös markkinoiden valvontaa varten. Komissio edelleen valmistelee tarvittavia täytäntöpanosäädöksiä, jotta voitaisiin saada aikaan täysimittainen järjestelmä – vuodesta 2017 alkaen, koska oikeudet tunnustettiin rahoitusvälineiksi. Markkinavalvonta toteutui nimenomaan näissä puitteissa. Totta kai, kuten kertomuksestakin käy ilmi, joitakin poikkeuksia otettiin kuitenkin mukaan koko prosessin ajan osana ehdotusta, mutta osa tuli myös aivan viime vaiheessa lainsäätäjien käydessä keskustelua ja kun he tekevät omia muutoksiaan ehdotuksiin. Minä nyt kuitenkin haluaisin todeta, että olipa sitten mitä tahansa poikkeuksia siellä, kuten kertomuksessakin todetaan liittyen päätöspäästöoikeuksiin, niin ne arvioitiin kyllä tosi tarkkaan, jotta ajatellaan MIFID-maattimuksia ja lupamenettelyä, koska tämä lupamenettely on tärkeää näissä markkinapuitteissa. Totta kai ensisijaisesti tarkoitus on investointiyrityksiä ja asiakkaita suojella räjäytylittävissä tapauksia. Tätä arviota tehtiin huolella kun poikkeuksia otettiin mukaan rahoituspuitteisiin. Toisaalta myös oikeasuhtaisuus, muistut, muistettakoon. On hyvä muistaa, että luvan saamiseksi rahoitusmarkkinoilla on tietyn hintainen toimi, ja sekin liittyy poikkeuksiin niin, että Kyllä, minun mielestäni tätä kyllä eriteltiin hyvin huolellisesti kautta prosessin parlamentissa ja neuvostossakin, mutta varsinkin komissiossa. Eli järjestelmän tuloksia täytäntöön pannaan. Totta kai mekin sitten katsomme, onko tarpeen tehdä kohennuksia. Mutta ensin täytyy kuitenkin antaa vähän aikaa järjestelmälle – että se on täysimittaisesti toiminnassa, ja kuten sanoin, vuodesta 2017 alkaen. Eli minusta tämä on erittäin näkökohta, joka on syytä pitää mielessä. Varsinkin kun tiedetään, että hiilimarkkinat toimivat varsinkin futurimarkkinoilla. Eli siellä se on paljon näkyvämpää kuin spot-markkinoilla alvpetoksista, niin on yhteistyöstä ensin. Olen samaa mieltä, että varmaan yhteistyömekanismeissa on vielä parantaa, misen varaa, kun ajatellaan päästöoikeuksien valvontaa. Mutta nykyiset määräykset näissä mekanismeissa tulevat voimaan 2017. Olemme kyllä sitä mieltä, että yhteistyö elementti tulkoon ensin voimaan, jotta nähdään, miten se toimii. Ja sitten katsotaan, onko vahvistettava vielä tätä nykyjärjestelmää perustuen paljolti nimenomaan mittakaavan arviointiin, jos jotain riskiä sinne vielä jää. Alv-petokset sitten. Todellakin tilanne oli vakava aikana 2010. Sanoisin, että komissio kyllä aika nopeasti teki myös ehdotuksen lainsäädäntötoimenpiteeksi EU-tasolla. Sen myötä jäsenvaltiot pystyivät täytäntöönpänä niin kutsuttua käänteistä mekanismia, jos petoksia vastaan tulisi. Eli jäsen, toimintan aika taitaa nyt rientämään liikaa. Tässä on pari asiaa vielä täytäntöpanon liittyen. Kyllä, meillä on 21 artikla siellä EU-ETS-direktiivissä, vuotuiset kertomukset, jäsenvaltioita komissiokin valmistelee omaa kertomusta niihin perustuen energiaunionin yhteydessä me valmistelemme myös kertomusta hiilimarkkinoista, eli kyllä me seuraamme täytäntöönpanon jäsenvaltioissakin ja me pyrimme parhaita käytäntöjä vaihtaa myös eri elimissä. Ehkä tämä riittää. Tietenkin jos jotain erityistä vielä tuli, johon en ole puuttunut, niin mieluusti, mutta nyt siellä puheenjohtajat viittilöivät sen suuntaisesti, ehkä pitäisi jättää aikaan vähän muillekin tässä keskustelussa. Thank you very much. The problem is that we have... Kiitos. Ongelmana on se, että meidän pitää tämä esityslistan kohdan käsittely päättää muutaman minuutin päästä ja meiltä, meidän pitää sitä ennen saada vastauksia tilintarkastustuomioistuimelta ja myös antaa puheenvuoro työasiakirjan esittelijälle. Nyt lyhyesti siis vastaukset. Thank you. Um, Chair, there's nothing... Kiitoksia puheenjohtaja. on mukavaa, kun sanoo paljon kritiikkiä, sitten on aikaa vain muutama viik- minuutti vastata. Yritän vastata nopeasti. Ainakin kiitoksia hyvin kiinnostavasta keskustelusta. Olen oikein iloinen siitä, että kertoo muksemme oli riittävän hyvää keskustelun herättämiseksi. Täällä oli muutamia kysymyksiä, jotka toimiva, toistuivat. Kertomuksessa on vähän että viittauksia siitä, mistä puhuimme. Erityisesti jossakin tapauksessa jäsenvaltiot ovat todenneet, että kun että olisi lisättävä yhteistyötä silloin, kun on epäilyttäviä hakemuksia ja olisi toimittava ad hoc pohjalta. Ei ole mitään järjestelmistä systeemiä ja rajat ylittävät ylittäviä tila, tilanteita varten. Sitten näistä poliittisista lausumista ja mielipiteistä totesimme, että komissio oli tunnustanut jotakin, mitä tilintarkastustuomioistuin oli löytänyt. Sitten täällä on tämä esittelijän suositus neljähän pitäisi tarkastella tätä eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön päälle käisyyttä. Kyllä tämä menee paljon enemmän poliittiselle kentälle kuin, kuin meidän lausuntomme. Pyrimme välttämään poliittisuutta, mutta emme aina välttää politiikan kommentointia. Se, tämä ei ollut tarkoitettu sitten teollisuuden vai, teollisuuteen millaisia vaikutuksia teollisuuteen on sääntöjen muuttamisella. No emme tällä tätä tarkastelleet, mutta jos tätä katsotaan, niin sehän on tosiasia, että yksinkertaistaminen on aina meidän su- pysyvä suosituksemme myös vuori, vuosikertomuksissamme. Sitten ALVistä. emme analysoi tätä täsmällisesti. Käytimme resursseja itse asiassa aika laajastikin tähän ja päädyimme siihen, että, ALV, että käännetty ALV-verovelvollisuus on olemassa, mutta kukaan ei käytä sitä. Sitten kysymys, joka koski transaktioiden valvontaa ja sen puutetta. Kohdassa 71 vuosikertomuksessa asiaa käsitellään. Olisi hyvä, jos komissio konsolidoisi jäsenvaltioiden vuosikertomuksen niin, että saataisiin vuosittaista tietoa tilanteesta. Evi totesi, että koko järjestelmä on aika äh, äh, huteen että me olisimme niin sanoneet, mutta näin emme kylläkään tehneet. Täällä on joitakin ongelmia, jotka toimme teidän tietoonne se on meidän tehtävämme, mutta emme todenneet, että koko järjestelmä on horjuva ja näin ei olekaan. Tietenkin te voitte olla mitä mieltä haluatte, mutta me emme näin todenneet. Sitten komission kommenteista. Suurin osa kommenteista koskee vaihetta kaksi, niin no, tämä on totta. Kertomuksethan ovat aina takaisinpäin katsovia, menneisyyttä tutkivia, näinhän aina on sääntelyn ja komission yhteistyön parantaminen yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa, heikko, heikkouksia valvontasuunnitelmissa, oikeudellisen selkeyden puutetta, valvontaan liittyviä kysymyksiä, poikkeuksia tietyille toimijoille. Kaikki nämä vaatteet, kurantti ja tavara eivät ne ole muuttuneet. Hyväksymme täysin komission lausunnon ja olemme tyytyväisiä siitä, että moniin asioihin on puututtu, mutta vielä on työtä tehtävänä. Olemme iloisia siitä, että komission vastauksissa on todennut, että moniin näihin asioihin tullaan puuttumaan, jos näin ei ole jo tehty tässä aikani. Kiitos. Nyt voimme äh, sitten lopuksi ottaa työasiakirjan esittelijän loppupuheenvuoron. Markus Piper, olkaa hyvä. Kiitos. On hienoa, että melkein kaikki kollegat voivat tukea näitä suosituksia, jotka ovat työasiakirjan lopulla. Jos ei oteta huomioon kohtaa seitsemän, tietysti siitä voidaan puhua, olisiko se liian poliittinen mahdollisesti. Toisaalta minä myös kehuin tilintarkastustuomioistuinta siitä, että heikkoja kohtia on tunnistettu hyvin. Ja tässä työasiakirjan johdannossa on tämä myös mainittu. Tietysti monia kohtia ei ole mainittu, ennen kaikkea ALV-asiat. Tässä pitäisi toimia avoimesti, jos ei järjestelmästi tutkita transaktioita, jos, jos silloin on tietysti heikkoja kohtia ja pet, on alttiutta petoksille. Ja silloin pitää järjestelmällisesti jotenkin tätä torjua. Minähän tässä työasiakirjassani ryhdyin kan- poliittisiin kannanottoihin vain siksi, että jo tilintarkastustuomioistuin teki poliittisia kannanottoja. Se siis otti kantaa ETSn e tietyn suunnan puolesta. Ja minä siihen vastasin työasiakirjassa, mitä sitten tulee komission vastauksiin. Niin komissio on näissä eri kohdissa aivan oikeaseen. Kolmannessa vaiheessa on tehty monia parannuksia jo, mutta olisin kuitenkin halunnut kuulla vielä tästä parlamentin mietinnöstä, jossa puututaan todellakin ETS-järjestelmän pääkritiikkikohtaan, eli tähän Primes-malliin. Olisin halunnut komissiolta kuulla eri lainsäädäntö, lainsäädännön vuorovaikutuksesta, Joten olen hieman sanaton oikeastaan komission suhteen, että se ei ota ollenkaan huomioon meidän ehdotuksia. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota vastauksia. Mielestäni tässä nämä kohdat, joita mainittiin, on kyllä mainittu jo tässä työasiakirjassakin. Olkaa hyvä you are in the chairmanship, but also... Te olette nyt puheenjohtaja, mutta kysyisin, onko vielä määräaikaa aikaa laatia lausunto meidän puolestamme? Ehkä herra Lavia voisi hyväksyä tämän. Probably we have not started the procedure. We have all... Emme ole aloittaneet mitään menettelyä. Tämä on vain Kontvaliokunnan sisäinen työasiakirja. Emme ole aloittaneet menettelyä mietinnön laatimiseksi tästä aiheesta. No niin, nyt voimme varmasti tämän yhteiskokouksen päättää ja talousarvion valvontavaliokunta voi sitten jatkaa varsinaista kokousta. Kiitos. Ja, herzlich willkommen. Tervetuloa tähän kokoukseen. Me jatkamme nyt. Seuraavana on aiheenamme seminaari, joka koskee häirintätapausten taloudellisia seurauksia unionin toimielimissä. Haluaisin kiittää ja toivottaa tervetulleeksi alustusten pitäjiä. Tämä on varmasti vaikea aihe. Yritämme nyt lähestyä aihetta, jonka parissa tämän valiokunnan on tehtävä töitä säännöllisesti, nimittäin häirintä ja sen taloudelliset seuraukset. Häirintä on vanha aihe, me tiedämme ilmiantajista esimerkiksi 22a ja b artiklat säännöstössä, henkilöstösäännöstössä, virka miesten pitää ilmoittaa siis säännön vastaisuuksista. Ja tiedän 11 vuoden kokemuksella, että no, siitä seuraa vaikeuksia, jos ryhtyy ilmiantajaksi. Olen nähnyt muutaman ilmiantotapauksen, jossa on ollut kyse juuri työpaikkahäirinnästä, mutta on ollut muitakin tapauksia, sellaisia tapauksia, joissa työntekijöitä heidän esimiehensä on, ovat kohdelleet huonosti tai väärin tai heitä on jopa kiusattu. Me, me tiedämme, tiedämme tietysti, että jokainen yksittäinen tapaus on erilainen, mutta meidän pitää puhua nyt siitä, mitä johtopäätöksiä näistä kaikista tapauksista voi tehdä. Ja meidän pitää tarkastella näitä tapauksia, joissa häirintätapaukset ovat tulleet oikeuteen asti, miten niin pitkälle ollaan tultu ja miten voidaan eh, liian pitkät oikeudenkäynnit estää. Me tunnemme tapauksia, joissa oikeutta on käyty jopa 10-15 vuotta. Jos lasketaan nämä oikeudenkäynti- ja hallintokulut, niin varmasti ne ylittävät jopa miljoona euroa. Vielä yksi seikka. Kun tapaukset käsitellään oikeudenkäynnissä ja henkilöt vaativat vahingon korvauksia toimielimiltä, niin silloin loppujen lopuksi veronmaksajat joutuvat laskun maksamaan, joten meidän pitäisi puhua myös siitä, että henkilökohtainen vastuu pitäisi tulla myös henkilökohtaisesti kannettavaksi. Nyt toivotan tervetulleeksi herra Morikan, joka on Human Resources pääosastolta Euroopan komissiosta ja toivotan tervetulleeksi myös Rova Williamsin tutkinta- ja toimiston johtajan komissiosta ja sitten täällä on myös Hirsch Beska oikeusasiamiehen toimistosta sekä Jansen Kases, joka on Euroopan komission sovittelija oikeusasiamiehellä on oikein mielenkiintoinen rooli. Hän käsittelee tällaisia tapauksia jo vuosien ajan. Lisäksi vieraanamme on tuomari, Euroopan unionin virkamies tuomioistuimesta Rova Rofesi Puhol. Metre Louis ei päässyt valitettavasti sairaustapauksen takia paikalle, joten Metre Laure Levy on täällä sitten viimeisenä puhujana herra Morika nyt pidemmittä puhetta saa, tai anteeksi, ilmeisesti Rova Williams aloittaa tämän puheenvuoron. Okay. Thank you very much, Matt. Kiitoksia puheenjohtaja ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Minulle on ilo puhua teille tänään iltapäivällä. Olen täällä kollegani Marko Umberto Morikan kanssa. Me molemmat toimimme johtajina henkilöstön pääosastossa ja tietenkin siinä ominaisuudessa täällä esiinnymme ja esitämme näkemyksiä, jotka eivät sido komissiota sinänsä. Haluamme vähän, haluaisimme hieman paremmin teille tänään iltapäivällä kertoa komission toimintalinjoista työpaikkahäirintään vastaan, mukaan lukien myös muun tyyppinen sopimaton käyttäytyminen, jolla rikotaan henkilöstösääntöä. Mahtaakohan ne edellä? Kuvat täällä, ovathan ne. Thank you very much. So, the, the 2004 staff regulations established... 2004 henkilöstösäännössä annettiin oikeusperusta, jonka mukaan voidaan torjua häirintää EUn instituutioissa. Artikla 12a on hyvin selkeä virkamiehen on pidäyttäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä. Komissio on jo ottanut tämän asian omakseen. Oli jo ottanut sen omakseen vuonna 2003, kun varapuheenjohtaja Kinok mm, komission muistiossa käsitteli psykologisen häirinnän ennaltaehkäisypolitiikkaa ja ulkoisen sisäisen kuulemisen kautta pyrki toimimaan niin, että vältettäisiin kaiken tyyppinen häiritä Tätä asiaa koskeva politiikan linja hyväksyttiin vuonna 2006 komission päätöksellä. Komission toimintalinja perustuu kahdelle pilarille. Ensimmäinen niistä on ennaltaehkäisy, toinen tuki ja seurantatoimet. Ensimmäisessä pilarissa keskitytään useisiin toimiin, joiden tarkoituksena on estää kaiken tyyppinen häirintä ja erityyppiset selkkaukset niin, ettei niitä alun perin tapahtuisi. Häiritä ei ole mikään tabu komissiossa. Päinvastoin komissio haluaa, että henkilökunta on tietoinen tästä ongelmasta ja on tietoinen sen haitallista vaikutuksista ja pystyy myös puuttumaan tilanteisiin tarvittaessa tehokkaasti. Tästä syystä vuosittain vuosittain järjestetään koulutusta häirinnän ennaltaehkäisemiseksi henkilökunnalle. Erityisesti, erityisiä koulutustilaisuuksia järjestetään johtajille erityisryhmiä varten. Näille kursseille on ollut paljon osanottajia ja palaute on ollut myönteistä. Tyytyväisyyden taso on 80 prosenttia. Meillä on ollut lounaskokouksia ja eri verkostojen kokouksia. Meillä on myös erikoistuneempaa jatkuvaa koulutusta henkilöille, jotka ovat enemmän sitoutuneita näihin asioihin. Ensinnäkin neuvonantajille on neuvonantajille psykologille tarjotaan koulutusta ja suurempia ryhmä tapaamisia komission yksiköille on myös tarjolla. Viestinnän alalla komissio julkaisee erilaisia oppaita ja lehdyköitä, jotka koskevat hyvää työympäristöä. Ne on suunnattu koko henkilökunnalle. Kaikki tämä on hyvin selitetty komission internetissä ja julkaistu julisteessa kaikkiessa komission rakennuksissa. Komission ottanut hyvin proaktiivisen roolin häirinnän ennaltaehkäisemiseksi eri välineiden ja mekanismien kautta. Ennaltaehkäisy menee pidemmällekin kuin pelkää häirintään. Siihen pyritään ennaltaehkäisemään erityyppisiä selkkauksia työpaikalla. Toinen pilari koskee tukitoimia ja seurantaa. Tässä meillä on hankalia tilanteita, jotka siis ovat jo tapahtuneet. Ja tarjotaan mekanismeja, joilla tilanteisiin voidaan puuttua joko epävirallista tai virallista tietä käyttäen. Häirinnän potentiaalisella uhrilla on, on mahdollisuus valita jopa joko e- epävirallinen tai virallinen menettely. Käytännössä henkilöä rohkaistaan aloittamaan epävirallisen menettelyn kautta, mutta se ei ole mikään sitova velvoite. Puhun ensin epävirallisesta menettelystä. Tarkoituksena on tarjota henkilölle kanava, henkilöä pidetään häirinnän uhrina tai muun tyyppisen selkauksen uhrina ja tar- tarjotaan mahdollisuus keskustella asiasta luottamuksellisesti ja mahdollisesti hakea sovittelun kautta ratkaisuja tilanteeseen. Henkilökunnalla on kaksi mahdollisuutta. Voidaan ottaa yhteyttä luotto, tai komission äh, eri tahoihin henkilöstö nimittäin nämä henkilöt ja valitaan henkilöt, jotka voivat parhaiten toimia tässä arkaluontoisessa tehtävässä. Komission äh, laaja luottomiesen verkosto kattaa 40 henkilöä jotka tekevät työtään vapaaehtoiselta pohjalta. Tällaisen luottomiehen tarkoituksena on tunnustaa kärsintä ja kuunnella henkilöä ilman mitään ennakkoluuloja ja ilman tilanteena tuomitsemista. Roolina on myös kertoa henkilö, henkilön oikeuksista ja häntä voidaan tukea ja ohjata. Henkilöstön jäsen voidaan saattaa yhteyteen muiden komission yksiköiden kanssa. Voidaan myös tavata toinen osapuoli ja toimia sovittelijana niin, että päästäisiin sovintoratkaisuun. Vaihtoehtona on komission sovittelijan, sovittelijan yhteydenotto paikalla on tänään Janssen Keisis. Hän voi antaa enemmän yksityiskohtia tästä mahdollisuudesta. Niin sanottu virallinen menettely voitaisiin, voidaan aloittaa tekemällä avun pyytö henkilöstösäännön artiklan 24 pohjalta. Komissiolla on velvoite auttaa henkilökunnan jäsentä avu pyyntö annetaan henkilöstöpääosaston tietylle yksikölle ja se voidaan toimittaa tutkintakurinpitotoimistoon eli IDOKiin, jossa tarkastellaan, mitä toimia tarvitaan. Jo ennen hallinnollista tutkimusta saattaa olla tarpeen harkita hätätoimien käyttöönotto. Virkamies ja tuomioistuin on tehnyt selväksi, että toimielinten velvoitteena on vastata tarpeellisella tavalla, kun häirintäepäilyksiä ilmenee. Tässä voidaan toimia niin, että joko henkilö siirretään toiseen paikkaan tai sitten häiritsijä siirretään toiseen työtehtävään joko tässä samassa pääosastossa tai muualle. Tavoitteena on erottaa nämä kaksi osapuolta ja antaa asianomaiselle henkilölle mahdollisuus palautua Mikäli on viitteitä todisteista, jonka mukaan henkilöstön jäsen on rikkonut velvoitteitaan, IDOC voi ryhtyä tutkimukseen, jolla haetaan tukevia tosiseikkoja tietoa. Nämä tutkimukset ovat usein vaikeita ja pitkiä menettelyjä kaikille mukana oleville osapuolille. Niihin liittyy aina muodollisia todisteiden ottamisia eri osapuolelta. Tämän lisäksi kuullaan myös useita kollegoilta. Viettomuusoletus ja periaate, jonka mukaan tarjotaan oikeudenmukainen käsittely, ovat periaatteita, joita noudatetaan koko menettelyssä. Käytännössä suurin osa tutkimuksista ei, ei riittävällä oikeudellisella varmuudella voi todeta työpaikkakiusaamisen toteuttamista. Usein on riittämättömästi todisteita väitteiden perustaksi. Tyypillisesti asiakirjatodisteita on vähän, usein ei ole ollenkaan todistajia tai todistajalausunnot ovat ristiriitaisia. Joissakin tapauksissa mennään tutkimusvaiheen ohi. Se on seuraava askel ja siinä tarkastellaan mahdollista epäsopivaa käyttäytymistä. Tässä vaiheessa on vain yksi lopullinen päätös annettu, jossa on todettu, että on todettu psykologista häirintää tapahtuneen ja tässä vaiheessa nimittävä viranomainen totesi, että tietyt olosuhteet, jotka liittyvät tähän tilanteeseen, olivat sellaiset, että moraaliset korvaukset olivat riittäviä eikä raho, rahakorvauksia tarvittu. Toisissa tapauksissa on päätetty sanktioista koskien käyttäytymistä, joka on ollut epäsopivaa ja jolla on rikottu henkilöstösääntöjä. Artiklan 12 mukaan asetetaan korkeat eettisen käyttäytymisen standardit henkilökunnalle. Sopimaton käyttäytyminen käyttäytyminen on todettu tietyissä tapauksissa, jos ei kuitenkaan psykologista häirintää voida todentaa. Toisissa tapauksissa kyseessä olivat yksittäiset tapaukset tai muun tyyppinen epäsopiva toiminta. Mikäli on todettu työpaikkahäirintää tai seksuaalista häirintää, uhreilla olisi oikeus korvauksiin kärsitystä haitasta. Ja mikäli hylätään virallisen käsittelyn pyyntö, niin henkilöstön jäsen voi 90.2 artiklan mukaan sitä valituksen, ja mikäli se hylätään, hän voi ottaa yhteyttä virkamiestuomioistuimeen. Tässä hieman lukuja. Tämä on ehkä vähän pienellä, mahdatteko nähdä? Olemme toimittaneet teille joitakin lukuja koskien häirintään liittyvää virallista ja epävirallista tukea. Epävirallinen menettely vuosien 2012 ja 2014 välillä sen osalta tilanne on sellainen, että meillä oli noin 175 tapausta vuonna 2012, 133 tapausta 2013 ja 174 tapausta vuonna 2014. Virallisen menettelyn osalta niitä tehtiin 17 tapauksessa vuonna 2012, tapauksia oli 6 vuonna 2013 ja 21 vuonna 2014. hallinnollisista tutkimuksista häirintään tai muuhun sopimattomaan käytökseen liittyviä hallinnollisia tutkintoja oli neljä vuonna 2012, kuusi vuonna 2013 ja kuusi vuonna 2014. Sitten näistä sanktioista olemme luetelleet ne täällä epäsopivan käyttäytymisen osalta näitä sanktioita langetettu viisi vuonna 2012, kaksi vuonna 2013 ja yksi vuonna 2014. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, yksi koski psykologista häirintää. Ja kun mainitsen nämä sanktiot, niin niillä katetaan eh, sekä kurinpitto, sanktiot tai muut varo- varoitukset Muutama kommentti tästä. Henkilökunta on yli 35 000. Tähän on luettu mukaan paitsi komission henkilökunta, mutta myös ulkosuhdehallinto ja täytäntöpanovirastot sekä niiden kanssa tehdyt sopimukset – Nämä luvut eivät varmastikaan ole tähän, tässä perspektiivissä kovin suuria. Meillä on hyvin laajat ennaltaehkäisyohjelmat komissiossa ja näin ollen on todettava, että suurin osa komission henkilökunnasta varmasti on tietoisia säännöistä ja toimintatavoista. Ainakin henkilökunta tietää, mistä sääntöjä voidaan etsiä. On kuitenkin selvää, että nämä luvut sinänsä ei välttämättä anna koko kuvaa tilanteesta, joka koskee häirintää tai muun tyyppistä epätoivottavaa käyttäytymistä komission henkilökunnan piirissä. Erityisesti ähm, henkilökunta saattaa ratkaista konfliktit niin muuttamalla työpaikkaa ilman, että he hyödyntäisivät näitä aikaisemmin mainittuja menettelyjä tai henkilö saattaa päättää olla hyödyntämättä mitään menettelyä. On mainittu myös se, että luvut vaihtelevat vuodesta toiseen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä heijastele mitään suuntausta. Valituksia voi tulla siksi, että henkilökunta luottaa enemmän menettelyihin. Ei se välttämättä ollenkaan osoittaa, että työilmapiiri on heikentynyt. Epävirallisen tien käyttäminen on sinänsä myönteinen tekijä. Sitä käytetään mieluummin kuin virallista tietä. Olemme pyrkineet korostamaan tukea ja selkkauksien ratkaisuja – näiden kautta on helpompi päästä myönteisiin tuloksiin. Tämän prosessin myöntä epävirallisen menettelyn osalta näitä heitä käytetään subjektiivisesti eikä objektiivisesti laillisen määritelmän mukaisesti häirintä voi, liitty, häirintään voi liittyä monen tyyppistä selkkausta, eikä välttämättä ollenkaan pelkästään tiukan määritelmän mukaista. Eikä tässä pyritä näitä tilanteita tuomitsemaan. Kaiken, kaikkia näin tutkinnan eri vaiheessa ja kurinpito menettelyjen vaiheessa äh, koko ajan kunnioitetaan puolustusoikeuksia. On tärkeää, että meillä on vahvat, vahvat menettelyt ja on tärkeää puuttua epäsopivan käyttäytymiseen, kun se on osoitettu Tämä IDOKin ja nimittävän viranomaisen työsarkaa. Kuten totesin, niin henkilöstön jäsenet voivat ryhtyä kurinpitotoimiin, kun kyseessä minkä tahansa tyyppinen epäsopiva käyttäytyminen, jolla rikotaan henkilöstösäännön velvoitteita. Häiri- komission häirinnän vastainen politiikka on vahvaa ja kattavaa, ja se on varsin hyvin toiminut käytännössä. Olemme saaneet kerättyä paljon kokemusta komission päätöksen jälkeen 2006. Tietenkin parannustakin voidaan vielä tehdä. Melkein kymmenen vuotta on tuosta päätöksestä nyt kulunut ja siksi olisikin aika tarkistaa nykyistä politiikkaa olemme siis suunnitelleet ulkoista arviointia. Se alkaa nyt syksyllä. Kyseisen arvioinnin tulosten mukaan tullaan tarkastamaan mahdollisesti puitteiston uudistamista. Tulevaisuudessa tullaan keskittymään siihen, että edistetään ja vahvistetaan myönteistä työpaikkakulttuuria komissiossa, tiimityötä, tiimihallintaa ovat politiikan ytimessä. Häirinnän ennaltaehkäisy on nähtävä myös laajemmassa yhteydessä liittyen sosiaalisen hyvinvoinnin politiikkaan komissiossa. Ja tähän Fit at Work-ohjelmaan, joka on komission horisontaalinen monivuotinen työterveys- ja hyvinvointiohjelmaa 2015-2019 kaudella. Fit at Work-ohjelmassa keskitytään turvallisen ja houkuttelevan työympäristön tarjoamiseen ja terveeseen johtamispolitiikkaan olosuhteisiin, joiden kautta voidaan saada aikaan hyvän työn ja perheen balanssi ja hyvät olosuhteet. Siinä korostetaan johdon ja henkilökunnan hyviä suhteita sekä kollegoiden välisiä suhteita. Näin tuetaan johtajia ohjeiden ja koulutuksen kautta ja puututaan siihen, kuinka voidaan myönteisellä tavalla ratkaista haastavia tilanteita. Sitten vielä kuluista. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä mitään lukuja koskien häirinnän kustannuksista tai kaiken kaikkiaan työpaikkasilkkausten kustannuksista komissiosta. On selvää, että kuluja tulee. Ne liittyvät häirinnästä kärsimiseen tai muista selkkaustilanteista kärsimiseen. Siitä tulee kuluja myös se toimielimille. On myös selvää, että näkyvä, uskottava, tehokas häirinnän vastainen politiikka ei tule kalliiksi ulkopuolinen komission politiikan arviointi saattaa antaa osviittaa tulevaisuudessa sen suhteen, että saadaan lisää tietoja näistä rahallisista kustannuksista. Lopuksi haluaisin todeta, hyvä puheenjohtaja, että henkilökunnan hyvinvointi on prioriteetti kaikille komission yksiköille. Henkilöstöpääosastolle se on sitä erityisesti. Se on varsin tärkeää aikana, jolloin resursseja vähennetään ja samalla eh, henkilöstön kohdistuvat paineet kasvavat. Ennaltaehkäisevän politiikkaa häirinnän osalta tulee jatkumaan, jotta voidaan saavuttaa sellaiset työsuhteet, joiden kautta voidaan keskinäistä kunnioittaa toinen toisiamme. Tiedämme, että loppujen lopuksi kunnioittava, myönteinen ja tuo produktiivinen työympäristö on paras tae tehokkaalle ja vaikuttavalle virkamieskunnalle, jota Euroopan kansalaisilla on oikeus odottaa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Meillä on nyt yksi pieni ongelma. Te puhuitte 15 minuutin sijaan 20 minuuttia. Herra Morika ei ilmeisesti halua mitään tähän lisätä, joten varmasti rouva Jim Hirsch Zimbinska voisi jatkaa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Ensiksi haluaisin kiittää Euroopan unionin oikeusasiamiehen nimissä tästä kutsusta. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti ja mahdollisimman konkreettisesti. Minä nimittäin käsittelen tapauksia, minä käsittelen näitä kantelu- ja tutkintatapauksia, joten tämä on aivan kuin tapaustutkimusta tämä minun esitelmäni. Ensiksi haluaisin puhua kuitenkin muutamalla sanalla menettelytavoistamme ja siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut näissä häirintätapauksissa ja niiden käsittelyssä. Euroopan unionin oikeusasiamies on eh, sellainen, että sillä on artiklan 20, 228 perusteella toimivalta tutkia kaikkia näitä häirintätapauksia, jotka koskevat EU-toimielimiä, virastoja ja muita tahoja. Me käsittelemme myös tällaisia menettelyjä tai oikeudenkäyntöjä, jotka, jotka siis koskevat EU-toimielimiä ja näitä väitteitä seksuaalista tai muista häirinnöistä. Ja me tutkimme myös sitä, miten ollaan päästy sovintoon. Jos katsotaan tilastoja, niin tämänlaisia kanteluita ei tule paljonkaan. 49 kantelua tuli, on tullut 2010 vuodesta lähtien. Näistä 15 johti tutkintaan. Yhdeksän oli tut, äh, hyväksyttävissä olevia äh, kanteluita. 20 5 25 näistä oli meidän mandaatimme mukaisiksi, mutta asioita ei voitu ottaa käsiteltäväksi, sillä nämä kantelut eivät vastanneet oikeusasiamiehen säännöstöä, niin siis, että henkilöstösäännöstön artiklan 90 perusteella olisi voitu aloittaa tämä tutkinta. Eli 15 tutkintaa tehtiin Häirintätapauksissa kuusi tutkintaa suoritettiin nopeutetulla menettelyllä. Tämä on tärkeää mainita. Oikeusasiamies haluaisin nyt jokaisessa, kaikissa tapauksissa ottaa nopeutetun menettelyn käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeusasiamiehen yksiköt ottaisivat suoraan toimielimiin yhteyttä. Eli me yritämme todellakin saada tapaukset käsiteltyä enen, enintään viiden kuukauden aikana ja vain seitsemässä tapauksessa piti aloittaa täysi määräinen tutkinta ja pyytää toimi elimen tai viraston johdolta lausuntoa. Kaksi selventävää tutkintaa tehtiin pitisi siis saada kantajilta tai valituksen tekijöiltä lisätietoja tai muilta tahoilta lisätietoja kaikista näissä, kaikissa näissä tutkintatapauksissa vain yhdessä oli kyseessä rahallinen korvaus. Kosketun, keskityn tähän kysymykseen vielä myöhemmin, sillä on tärkeää miettiä, miten tätä käsitellään myös rahallisesti, sillä oikeusasiamiehen statushan on melko erikoinen EU-rakenteessa. Nyt haluaisin mainita kolme tapausta, joita on käsitelty. Näissä on siis ollut kyse siitä, miten Euroopan unionin toimielimet ovat käsitelleet valituksia, jotka koskevat häirintää. Eli esimerkiksi Euroopan komissiota vastaan on tehty valitus me kuulimme tuossa IDOKin, eli tutkinta- ja kurinpitotoimiston menettelyistä. Tässä on valituksen, ovat valituksen tehneet tämän tässä tapauksessa todistaneet henkilöt. He ovat siis kantajan kollegoita. He ovat olleet todistajina tällaisessa häirintätapauksessa ja kolme vuotta he ovat odottaneet, että IDOC heille tiedottaisi siitä, mitä tapauksessa on päätetty. Loppujen lopuksi nämä tiedot sitten annettiin. Toinen tapaus, jossa oli kyse tapauksesta parlamenttia vastaan, parlamentin häirintätapauksia käsittelevä neuvoantava komitea oli tässä valituksen kohteena, sillä se ei vuoden aikana tehnyt mitään valituksen suhteen, eli klassinen tapaus, käsittelyn viivästyminen. Ja sitten kun tämän komitean puheenjohtaja vaihtui, saamme toivoton tuloksen, eli kantajan tapausta, tapaus käsiteltiin, hänellä käsitettiin anteeksi pyyntö, ja Tämä oli siis yksi esimerk- toinen esimerkki häirintätapausten käsittelystä. Ja sitten kolmas tapaus on edelleen meneillään. Tässä on jälleen kerran kyse viivästyksestä, sillä häirinnän uhri ei saanut vastausta 13 kuukauden, kuukauden jälkeenkään ja hän valitti sitten oikeusasiamiehelle ja tuimme siihen päätöksen, että ainakin sähköposti pitäisi kanteille lähettää siitä, missä vaiheessa tapauksen käsittely on. Nämä ovat esimerkkejä siis, mutta nyt tulemme kaikista mielenkiintoisimpaan tapaukseen. Tässä on nimittäin kyse myös rahallisesta korvauksesta. Tässä oli mielenkiintoista kyllä kyse valituksesta, joka koski Euroopan tasa-arvoinstituuttia, joka on Vilnassa valituksen esitti entinen harjoittelija tuossa tasa-arvoinstituutissa, häntä kohtaan oli harjoitettu häirintää. Tämä valitus liittyy kuitenkin samalla oikeusasiamiehen oma-aloitteiseen tutkintaan, joka liittyy samaan tasa-arvoinstituuttiin. Oikeusasiamies ei Emily O'Reilly pelkästään, vaan, hän, vaan myös hänen edeltäjänsä on kiinnittänyt huomiota tähän tasa-arvoinstituuttiin, sillä hän on saanut paljon yhteydenottoja ennen kaikkea ilmiantajilta. Ja mm, virastojen kanssa on sitten selvennetty, onko virastoilla jonkinlaisia menettelyjä tällaisille tutkintatapauksille, miten tutkintaa tehdään. Emily O'Reilly on jatkanut tässä edeltäjänsä työtä ja on siis aloittanut oma-aloitteisen tutkinnan Euroopan tasa-arvoinstituutin kohdalla. Me olemme myös henkilöstökomitean edustajia tavanneet ja olemme huomanneet, että tilanne ei ole siellä oikein ihanteellinen, joten oikeusasiamies on esittänyt kysymyksiä tälle virastolle ja ehdottanut ratkaisuja. Seurauksena tästä tasa-arvoinstituutti on ottanut häiritä politiikan tai strategiaa, strategian käyttöön ja on myös käsitellyt kolme häirintävalitusta. Tämä virasto on ottanut myös ulkopuolisen riippumattoman tutkintatahon käsittelemään nämä häirintävalitukset. Ja näin ollaan sitten päästy eteenpäin ja sillä aikaa olemme saaneet valituksen yhdeltä näistä henkilöiltä, henkilöiltä joka on joutunut häirinnän kohteeksi tasa arvoinstituutissa Tämä henkilö halusi korvauksia. Hänen vaateensa oli seuraava. Hän siis vaati, että tasa-arvoinstituutin pitäisi maksaa hänelle korvausta, vahingonkorvausta 60 000 euroa ja EIGE, e, eli tasa te halusi maksaa vain 2250. Vasta kantajan mielestä tämä oli täysin, täysin riittämätön määrä. Häirintä oli todistettu tässä tapauksessa, sillä tasa-arvoinstituutti oli tehnyt oikeanlaisen tutkimuksen. Ulkopuolinen tutkija tämän tutkinnan hoiti ja häirintä siis oli tullut todistetuksi. Eli selkeästi sääntöjä oli rikottu. Kantaja on myös esittänyt lääke, lääkärin todistuksia todisteiksi. Kaikki siis oli selvää, mutta kysymys kuului, miksi tasa-arvoinstituutti oli vapaaehtoisena korvauksena ehdottanut 2250 euroa. Tämä ongelma piti ensiksi, ensiksi ratkaista. Tasa-arvoinstituutti nimittäin ei pitänyt itseänsä vastuussa olevana tässä, tässä asiassa, vaikka häirintä tapahtui tuona aikana, kun harjoittelija oli työssä tasa-arvoinstituutissa. Ja todellakin tämä, tämä oli myös johtopäätös, jonka ulkopuolinen tutkija on tehnyt. Me kysymme, että mihin, miten tähän summaan 2250 on tultu tasa-arvoinstituutti vastasi, että Liettuan lainsäädännön mukana mukaan 500 olisi ollut vahingonkorvauksen summa, jota tasa-arvoinstituutti maksaisi hieman enemmän. Ja lisäksi katsottiin, että oikea summa olisi kolme, kolmikertaisesti harjoittelijan palkkaa. Ja Tämä olisi vain symbolista. Olisi ihmeellistä, jos että saataisiin kolme kertaa enemmän siis, jos palkka olisi esimerkiksi 7000 euroa, niin suhteellisesti saataisiin paljon enemmän. Loppujen lopuksi siis pystyimme vakuuttamaan tasa-arvoinstituutin siitä, että se oli vastuussa tästä tapauksesta, vaikka tätä sääntelee Liettuan lainsäädäntö, mutta peruskirjan artiklat 41,3 ja artiklat 52 kuitenkin sääntelevät tätä, joten loppujen lopuksi tultiin siihen johtopäätöksen, että tasa-arvoinstituutin olisi maksettava vahingonkorvausta, mutta sen kysymys kuului, miten paljon sitä pitäisi maksaa. Me tiesimme, että, ja me katsoimme kaikki asiakirjat tästä tapauksesta läpi, me tiesimme, että kyse on tietysti veronmaksajien rahoista. Meidän pitäisi, pitäisi siis määritellä jonkinlaisia kriteerejä vahingonkorvauksen määrälle. Mitä, mitä kriteerejä siis voitaisiin käyttää Oikeusasiamiehen rooli tässä EU-rakenteessa on mielenkiintoinen, sillä meidän tarkoituksemme ei ole pelkästään hoitaa yksittäisiä kanteluita, vaan myös turvata EUn kokonaisetuja. Oikeusasiamiehen pitää siis parantaa hyvää hallintoa toimielimissä ja samalla puolustaa myös näitä yksilöitä me sit, määrittelemme nämä kriteerit, kriteerit, miten vakavaa häirintä oli, kuka on häirinnän tekijänä ollut ja mitä toimia virasto on tehnyt häirinnän, häirinnän, häirintätapauksen tutkimiseksi ja mitä on tehty tulevan, tulevien häirintätapausten ennaltaehkäisemiseksi. Me saimme sitten selville, että tämä tapauksen tutkinta oli hoidettu vain kolmessa kuukaudessa. Se, oli, se, oli melko, se on melko lyhyt aika verrattuna muihin virastoihin tai toimielimiin. Me lisäksi huomasimme, että tämän, näiden tai häirintätapausten jälkeen tasa-arvoinstituutio on jopa koulut, antanut koulutusta äh, häirintäasioissa ja on, on toteuttanut toimia ennaltaehkäisemiseksi. Näiden toimien perusteella oikeusasiamies päätti, että 2250 on liian vähäinen summa, mutta kantajan vaatima 60 000 on liian korkea summa, joten oikeusasiamies pyysi tasa-arvoinstituuttia maksamaan öö, vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä 10 15 000 euroa. Lopun lopuksi sitten tasa-arvoinstituutti maksoi 10 000 euroa vahingonkorvauksia. Ja sitten voidaan kysyä tietysti, oliko kantaja tyytyväinen tähän päätökseen. No, tietenkään ei niin tyytyväinen, koska hän olisi halunnut suuremman määrän vahingonkorvauksia. Siis ehkä sellaisen summan, jota oikeudenkäynnissä olisi saatu menemään läpi. Me yritimme selittää hänelle, että yritimme saada, saada kaikille sopivan tuloksen aikaiseksi, mutta oikeusasiamme pitää samalla taata hyvä hallinto ja ottaa huomioon, miten tasa-arvoinstituutti on toiminut tapauksen tutkimiseksi ja tulevien hänen tapauksen ennaltaehkäisemiseksi. Tämä oli oikeus asia, miehelle tärkeä tapaus, sillä kyse oli, oli klassisesta dilemmasta. Komission edustaja tietää täällä oikein hyvin, että, että oikeusasiamiehen mieshän on tuomio, to, toimielinten kasvot ikään kuin. Meidän pitää osoittaa inhimillisyyttä, ymmärrystä, joten inhimillistä ajatellen tämä ei ehkä ole tarpeeksi, mutta mutta pitää ottaa myös oikeudelliset mielipiteet huomioon muun muassa kuuluisan saksalaisen hallinto-oikeuden professorin ähm, mielipide. Hän on sanonut, että aina kun oik- lainsäädäntö antaa asianajalle harkintavaraa vahinkokorjauksen suhteen henkisestä kärsimyksestä. Pitää asettaa raja, joka ei ole välttämättä objektiivinen, mutta perustuu henkilökohtaisen päätöksen. Tämä on siis asianajajan oikeus, vastuu, mutta myös hänen palkkaansa. Juuri näin oikeusasiamies tämän myös koki tässä vahingonkorvauskysymyksessä, tässä häirintätapauksessa. Kiitos paljon. Kiitos. Haluaisin kysyä, onko tämä tapaus nyt saatu todella vietyä loppuun vai tuleeko tämä vielä oikeuden eteen? No toivon, että tämä ei tule oikein eteen. Uskon, että ei tule. Kiitos paljon. Seuraavaksi Jan Setkases. Madame la Présidente, merci. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti aion puhua ranskaa, kun olen tämä valmistellut ranskan kielellä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. On tärkeää keskustella tämmöisestä aiheesta, joka on, kuten totesin, lähellä meidän sovitteluyksikkymmekin työtä. Haluaisin esittäytyä ensin lyhyesti, mikä on meidän yksikkömme, ja sitten käyn läpi komission välinettä, miten sen myötä voidaan torjua häirintää. Lopuksi hiukkasen käy läpi myös ennaltaehkäisyä ja siihen liittyviä keinoja meidän yksiköstämme. No ensinnäkin kerron hieman meidän yksiköstämme, että se ei ollut edes mikään yksikkö, vaan meillä oli sovittelija jo 70-luvulla – mutta kun saatiin 12 artikla, ja varsinkin kun 2004 henkilöstösääntö uudistettiin, ajateltiin, että olisi hyvä, että meillä olisi käytössä väline, joka auttaisi jotenkin epävirallisesti selvittämään työsuhdeongelmia liittyen myös häirintään. Siksi 2002 komissio päätti vahvistaa sovitteluyksikköä ja palveluita luoda todellakin vielä vahvempi yksikkö. Sen tärkeimpänä tehtävänä on, en tiedä puhuko nopeasti, anteeksi tulkit, no vähän hitaammin puhun. Eli tärkeimpänä tehtävänä sovitteluyksikössä on löytää ratkaisukeinoja, kun on ristiriitatilanteita työympäristössä ja työsuhteissa. Totta kai kun puhutaan ristiriitatilanteista, niin puhutaan ongelmatilanteista ja totta kai tähän liittyvät myös henkilösuhde, ongelmat, jotka voivat olla hyvin lähellä häirintääkin, olipa kyse sitten seksuaalisesta häirinnästä tai henkisestä häirinnästä. En rupea sen tarkemmin määrittelemään häirintää. Täällä on monia, jotka ovat paljon pätevämpiä tässä kysymyksessä. Mutta kuitenkin nyt haluaisin kertoa, missä määrin olemme huomanneet, miten paljon vaikutusta sillä on, että ei ole kunnon määritelmää ja sitä on tulkittu eri tavoin. Meillä on tosi kaikenlaisia asiakkaita, kaikenlaisia ihmisiä tulee meidän luoksemme, kaikenlaisia virkamiehiä tai henkilöitä, jotka työskentelevät komissiota. He voivat kääntyä meidän sovitteluyksikömme puoleen ja aivan ensimmäiseksi yleensä puhuvat häirinnästä, kiusaamisesta. Siinä sanotaan, hetkinen, katsotaanpa ja siksi me rupeammekin kuuntelemaan, kuuntelemaan, minkälaista kärsimystä on ollut. Ja sitten katsotaan, onko kyse varsinaisesta häirinnästä, onko kyse työ ilmapiirin kiristymisestä tai jostain muusta. Ja tämä on tavallaan se ensimmäinen askel meidän epävirallisessa sovittelumenettelyssämme verrattuna viralliseen menettelyyn. Nimittäin, kun kerran ei ole mitään rajoitteita, onko se epäasiallista kohtelua, häirintää, erityistä käyttäytymistä, niin tavallaan me voimme luoduttaa häntä ja ottaa tämä tapaus käsittelymme yksikössä ja tavallaan katsoa uudelleen työsuhteita työpaikalla. Jos ajatellaan muodollista menettelyä, niin meidän etumme on se, että me voimme huomioida kaikenlaiset tapaukset. Lisäksi meillä on mahdollisuus myös ottaa sellaisia tapauksia, joissa on useita henkilöitä, Yleensähän muodollisissa menettelyissä on kyse vain yhdestä yksilöstä, totta kai voi olla yhteisiäkin juttuja, mutta yleensä on kyse yhdestä henkilöstä. Me sen sijaan olemme tilanteessa, jossa on ryhmistä kyse tilanteessa ja silloin voidaan hoitaa tämä tilanne huomioiden kaikkeen. Sitten tällä on kolmaskin hyöty verrattuna muodolliseen menettelyyn, nimittäin Meillä ei ole mitään määräaikarajoituksia. Se, että me voimme aina puuttua asioihin, koska tahansa. Mehän tiedätte hyvin, että kun on kyse kärsimystilanteesta, niin on erittäin olennaista, että voidaan oikaista tilanne ja puuttua mahdollisimman nopeasti. Tämä on vähän niin kuin sairauksissa, jos syövän kanssa menee lääkäriin, jossa on kakkosasteinen syöpä, niin siinä vielä on hoitaa, mutta jos ollaan jo aika on kulunut jo liikaa, niin silloin on aikaa vaikea puuttua enää. Mutta nyt tärkeää on toimia välittömästi. Sovitteluyksikö voi toimia nopeasti, koska sitä ei rajoita määräaikaa. Totta kai tärkeää on, että aina epävirallisessa menettelyssä tai sovittelussa teemme jatkuvasti yhteistyötä muiden yksikköjen kanssa. Me pyrimme asettamaan jokainen oman vastuunsa eteen. Jos ajatellaan joku kollega tulee sovitteluyksikköön ja jonkun ongelman kanssa, niin totta kai me erittelemme sen tarkkaan ja katsomme, onko kyse lääketieteellisestä tapauksesta, tarvitaanko siinä muodollista menettelyä. Ja totta kai me pyrimme helpottamaan hänen tilannettaan ja auttamaan että tarvittaessa käytetään myös murrallista menettelyä. Eli tämä on aika hyödyllinen väline, koska se on niin joustava. Ja näin henkilö saa apua välittömästi. Hän voi kertoa meille ongelmastaan. Ja sitten katsotaan, mikä on paras keino toimia. Ja kuten aina epävirallisessa menettelyssä, meillä on erilaisia välineitä käytössämme, jotka auttavat nekin meitä. Tässä tarkoitan sitä, että voimme hoitaa asian luottamuksellisesti. On paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla käynnistää muodollisia menettelyjä koston pelossa, vaikka sitä nyt olekaan osoitettu. Mutta kun hän tulee meidän tykemme, hän on helpompi puhua. ehkä pelkäävät puhuvansa muualla ongelmista, mutta me otamme heidät vastaan aivan luottamuksellisesti, mikä on erittäin tärkeää että ylipäätään voi käyttää tällaista välineitä meidän organisaatiossamme lisäksi luottamuksellisuuden ansiosta. Tähän liittyy muitakin näkökohtia, joita ongelma löytyy ratkaisusovittelun kautta, ennen kaikkea vapaaehtoisuus ja tahto. Ihmiset tulevat meille vapaaehtoisesti, me emme etsi heitä. Ja sen myötä käynnistyy tämä prosessi. se on tavallaan osa ratkaisua jo, mitä jos joku tulee meille ja haluaa sovittelua hyödyntää, toisin sanoen ei lähde, miten nyt sanoisi, vastakkainasettelua tai hyökkäämään toista vastaan, vaan on valmis aloittamaan sovittelun, jossa kaikki voittavat. On erittäin tärkeää pitää mielessä tämä, että sovittelu perustuu siihen, että kukaan ei menetä kasvojaan, vaan aina löydetään paras ratkaisu, jotta voidaan palauttaa työ suhteet. Se on ainoa keino. Nimittäin kun käynnistää muodollisen menettelyn, niin sitten mietitään, kuka voittaa, kuka häviää. Mutta meillä sovittelussa pyritään puolestaan palauttamaan suhteet entiselleen, niin ettei kukaan ei sitten ole yksin voittaja tai häviäjä. Tämä on siis myös erittäin hyödyllistä. Lopuksi, ja en tästä sen enempää puhu, mutta haluaisin kuitenkin ottaa tämän esille. Mielestäni on erittäin tärkeää, että te voitte myös sitten esittää kysymyksiä täsmällisemmin konkreettisesti mieluusti myös vastaan niihin muillakin kielillä. Paitsi että täytyy löytää ratkaisuja, niin sanoisin, että meidän sovittelumme on saanut tehtäväksi myös ennaltaehkäistä. Se on erittäin tärkeä tehtävä. Nimittäin sovitteluyksikkö on ikään kuin seurantakeskus, joka katsoo tilannetta arjessa ja komission päätöksellään nimenomaan luonut tämän yksikön todeten myös, että joka vuosi meidän täytyy laatia kertomustuloksista ja tehdä myös yleisempiä suosituksia ja ennaltaehkäisy toimenpiteitä ehdottaa. Esimerkiksi sanoen, että no niin, tällaisia ongelmia on ollut. Ja kuten Roy Williams totesi, onneksi meillä on nyt kuitenkin paljon toimenpiteitä, joita voidaan yksinköpäälliköitä auttaa hoitamaan henkilöstöhallintoa, mutta meillä on kuitenkin sellaista kokemusta, että voidaan ehkä erityiskoulutusta ehdottaa, esimerkiksi, että pystyy paremmin ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Näin. Ja vähän vielä siitä, miksi olen sitä mieltä, että epävirallinen väline sopii varsin hyvin ratkaisujen etsimiseksi. Se pystyy toimimaan nopeasti ja ennen kaikkea, mikä on kaiken tärkeintä, voidaan palauttaa suhteet entiselleen. Muiden ansiosta se ei välttämättä onnistu ja tämä riittäköönkin. Ja todellakin olen valmis vastaamaan kysymykseen. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon. Meillä on nyt aikaa myös käydä keskustelua. Ehkä aloitamme teistä, Rova Janssen Kasses, montako tapausta teillä on vuodessa, minkälaiset ovat kustannukset? Ja minua kiinnostaisi, miten nämä miten teette yhteistyötä näiden 40 vapaaehtoisen kanssa? Sprechen, das ist für mich ein bisschen zu kompliziert. Ähm no, minulle Saksa on hieman liian monimutkaista, joten en puhu sitä nyt. 2014 meitä pyydettiin puuttuvan 347 tapaukseen. Tässä 347 prosentissa 60 prosenttia liittyi työsuhdeongelmiin. Ei oikeastaan voi puhua pelkästään häirintätapauksista, mutta varmastikin on sellaisia tilanneita, tilanteita, joissa käyttäytyminen ei ollut asiallista. Joka tapauksessa minusta on aika tärkeää, jos ajatellaan näitä laskelmia, totta kai parlamentille ja valiokunnalle on tärkeää, mutta laskelmien lisäksi on tärkeää, että useita vuosia sitten sovitteluyksikössä kyllä tehtiin tiettyjä laskelmia sen selvittämiseksi, kuinka ma- paljon maksaisi, kun käynnistää muodollisen valitusmenettelyn. Silloin laskeskeltiin, että se oli 50 000 euroa per tapaus. Vain luonnollisen menettelyn käynnistäminen ja eteenpäin vieminen huomioiden, että siellä on virkamiehiä, jotka työstävät sitä. Ja jos meillä olisi ollut pari sataa työsuhdeongelmaa, 85 prosentissa me olemme onnistuneet ratkaisemaankin nämä, niin tämä merkitsee, että voitaisiin säästää aika lailla rahaa, jos tämän kertaa 200 kertaa 50 000, 50 000 per vuodessa. No, ynnämisessä en ole kovin taittava. Ai, 10 miljoonaa, niinkö? minä laskin miljoonaa, mutta taitaa olla kymmenen miljoonaa siis, joka voidaan säästää vain sen ansiosta käytetään epävirallista menettelyä sen sijaan, että käynnistettäisiin muodollinen menettely. Joka tapauksessa kyllä minulla on myös käytettävissä vuosikertomus. Siellä on lukuja, luokiteltu erityyppiset tapaukset. And, uh, the, the number of... Entä sitten äh, muodollisten tapausten määrä, onko se pysynyt vakaana noin 200 siis vuosien kuluessa? Kyllä, kyllä. 300-350 per vuosi. Aika lailla työtakkaa tavallaan, mutta me olemme ymmärtäneet, että viime vuosina 2013-2014 oli kasvua työsuhdeongelmissa. Ei siitä syystä, että ristiriitatilanteita olisi enemmän, vaan toimii myös muilla saroilla paljon. Ajatellen erilaisia velvoitteita, olipa kyse sitten hyvästä ja huonosta hallinnosta ja niin edelleen. Me pystyimme aika paljon ennaltaehkäisemäänkin, keskustelimme eri viranomaisten kanssa, jotta vältyttäisiin siltä, että asiat menevät liian pitkälle, että aivan alusta lukien voidaan löytää neuvotella ratkaisu ja välttyä siltä, että ne menisivät sen pidemmälle. Siksi suhdeluke on 16, 60 prosenttia työsuhdeongelmien ja sitten 40 prosenttia oikeuksina velvoitteisiin liittyviä ongelmia, mutta aika vakaa kuitenkin on tilanne. Kiitos. Kirjoitan tässä nämä luvut ylös. Minulla olisi vielä kysymyksiä Rovan Williamsille. Mitä vielä näistä tilastoista, jotka näytitte meille? Kiitos paljon näistä luvuista. Tämä on todella hienoa teiltä, että vapaaehtoisesti annatte nämä luvut. Joskus niitä joutuu kovalla työllä perään kuuluttamaan. Nämä äh, hallinnolliset tutkinnat ja epämuodolliset kyselyt, kuusi hallinnollista tutkintaa näistä 150 epämuodollisesta menettelystä, jos ymmärsit tämän oikein, Eli 6 150, eli siis tuliko näistä 156 tapausta, joita sitten, joiden käsittelyä jatkettiin, vai onko tämä, tässä kyse kahdesta eri menettelystä? Tätä en ymmärtänyt. Tämän taulukon te näytitte sen lisäksi minua kysy, kiinnostaisi, miten kauan nämä, näiden tapausten käsittely keskimäärin kestää miten monta tapausta on käsittelyssä tällä hetkellä mitkä kustannukset ovat näistä tapauksista. Varmasti teillä on tästä jonkinlaisia lukuja. Komissiollahan on aina lukua, lukuja kaikesta. Mitkä ovat nämä tunnusluvut tässä? Entä sitten, minkälaisia tapauksia te käsittelette? Tämän kysyn aivan tietystä syystä. Nimittäin olen sattumalta keskustellut sellaisen jälke, sellaisten äh, ihmisten kanssa, jotka ovat kertoneet, että kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tämä väitetty häirintä on tapahtunut vasta tapaus, tapauksesta on valitettu. Onko siis teillä joku vanhentumisaika näille tapauksille? Minulle tämä olisi aivan painajainen, jos pitäisi aina kaikissa tapauksissa kaikkiin valituksiin vastata. Eihän kymmenen, eihän kymmenen vuoden jälkeen voi edes tietää, mitä on tapahtunut sitten, jos syytetään, että on jo tuolloin aikanaan kohdeltu huonosti jotain henkilöä. Täs, nämä olivat kysymykseni Rova Williamsille. Kiitos vastauksesta jo tykätään. Thank you. Kiitos. Tässä tuli iso määrä kysymyksiä, enpä tiedä Tulivatko ihan kaikki kirjattua ylös? Aloitetaan lopusta. Te nimittäin kysyitte, onko mitään määr- muodollista määräaikaa olemassa, kun asioihin puututaan. No mitään muodollista vanhentumisaikaa ei ole olemassa komissiossa tai komission määräyksissä, henkilöstösäännössä. Eli näin nopeasti vastaten ei. No, totta kai on olemassa yleisiä periaatteita, jotka tuomioistuin on vakiinnuttanut. Eli mikä on kohtuullinen määräaika. Tai mikä olisi kohtuuton määräaika. varsinkin on henkilön oikeudesta puolustautua. Kun aika, ku, aikaa kuluu, niin mahdollisuus kerätä näyttöä ja näyttää tosiasioita voivat heiketä. Mutta tämä täytyy nähdä myös suhteessa siihen, minkä tyyppisestä käyttäytymisestä on kyse. Mikä on todellinen tilanne? käytännössä. Tässä täytyy olla tarkkana, koska mahdollisesti voi olla kyse hyvinkin vakavasta käyttäytymisestä. Kun käy kuitenkin niin, että tosiasiat eivät ole kovin selvät syystä tai toisesta. Ei ole asiakirjanäyttöä tai jostain muusta syystä. Eli ei ole mitään selkeää ratkaisua tähänkään, vaan täytyy tutustua kaikkiin tähdellisiin tosiasioihin. Totta kai periaatteetkin ovat tärkeitä. Mutta olemme tietoisia näistä määräajoistakin. Se kyllä pidetään mielessä, kun päätetään myös, pitäisikö käynnistää asian käsittely vai ei ja voidaanko se näyttää toteen. Mutta tehdäkseni nyt tämän selväksi, mitä muodollista vanhentumisaikaa ei ole. Se riippuu asian tosiasioista, olosuhteista ja tapauksen vakavuudesta. Tässä vastaukseni. Halusit vähän enemmän tietoa myös varsinaisista tilastotiedoista. Tästä täytyy kyllä nyt vain viitata meidän vuosikertomukseemme. Kyllä me pyrimme tarjoamaan kattavan kuvan tilastoistamme. Olemme sikäli hyvin avoimia. Teemme hyvin selväksi sen, kuinka paljon meille tulee eri tapauksia. Meille tulee noin 100 vuosittain. Viime vuosina on noin 85-90. Nämä rekisteröidään. Siinä vaiheessa ne kyllä luokitellaankin, mutta oikeastaan sen perusteella, mitkä ovat väittämät. Ei se millään muotoa tarkoita, että ne on näytetty toteen vielä. Noin kolmannes meidän tapauksistamme ovat sellaisia, jotka päätetään ilman, että käynnistetään mitään muodollista menettelyä. Oli sitten kyse hallinnollisesta tutkinnasta, tai jos pidämme tosiasioita riittävän selvinä, voidaan siirtyä myös menettelyä edeltävään menettelyyn, jolloin henkilöä kuullaan, jossa tehdään tietyt varmennukset, mutta nimenomaan, jotta olisimme tehokkaita meidän menettelyssämme. Meidän mielestämme muodollinen, hallinnollinen tutkinta ei aivan välttämättömän ero tärkeä ole. Ja siksi tässä täytyy punnita miten tapauksia käsitellään. Te kysyitte, miten niitä tulee meille, minkälainen suhde tässä on. Jos ajatellaan suhdetta muodollisiin menettelyihin, pyyntöihin, saada apua, kun asianomainen yksikkö henkilöstöpääosastolla – puolesta kysyy tutkinta- ja kurinpitotoimistoa paneutumaan asiaan. Siinä tarvitaanko apua vai ei. No tavallaan tämä on jo avun antamista, jotta voidaan selvittää, tarvitaanko mitään muodollisempaa tutkintaa. Se on sitten tilanne, missä asia tulee meille, se rekisteröidään, se tarkastellaan. Mutta monessakin tapauksessa me päätämme, että ei maksa vaivaa käynnistää muodollista tutkintaa, koska ei ole riittävästi näyttöä tarjolla, jotta voitaisiin osoittaa jokin asia todeksi jos ajatellaan aivan ensimmäisiä näyttötekijöitä, jotta niiden perusteella voitaisiin edetä. Tämä on myös vähän resurssikysymys. Mutta ennen kaikkea on kyse siitä, onko riittävästi näyttöä. Jos me sitten ryhdymme hallinnolliseen tutkintaan, niin menettelyjen pituutta katsottaessa se vaihtelee. Se riippuu siitä, miten kattava menettely ajattelen, pitää olla. Me joudumme kuulemaan aika lailla ihmisiä, myös asianomaista. Voi olla, että hän sanoo, että pitää kuulla vielä muitakin. Ennen kuin laadimme kertomuksen, asianomainen henkilö saa vielä tilaisuuden myös käydä läpi yhteenvedon ja myös johtopäätösluonnokset. <laughs> Eli väistämättä tässä on monenlaisia vaiheita mukana. Eli täytyy nyt vielä tarkistaa tämä, mitä meillä oli lukuja viimevuotisessa kertomuksessa. Yleensä tähän menee noin yhdeksän kuukautta, kuudesta yhdeksän kuukautta. Joskus toki menee pidempäänkin. Ja se on se ensimmäinen vaihe. Sitten siitä jatketaan kurinpitovaiheeseen, jos siihen mennään. Ja sitten vielä sen jälkeen päätetään, käynnistetäänkö kurinpitoa menettely, kuten teemme jossakin tapauksessa, Onko meillä yksinkertaisesti menettely, jossa henkilöä kuullaan, nimeä viranomaisen voimin. Eli Kyse on sellaisesta tapauksesta, jossa voidaan ajatella moraalista seuraamusta, mutta ei rahallista seuraamusta. Jos on kyse siis rahallisesta seuraamuksesta, niin sitten mennään kurinpitolautakunnan pakeille. Ja kun tämä lautakunta on kuullut myös nimeä viranomaista, todellakin aika työläs asteittainen menettely, johon kuluu aikaa. Tämä siis lopuksi. No kuinka paljon nyt on vireillä olevia tapauksia? No minun täytyy se kyllä tarkistaa ja palaan sitten asiaan. Jos voin nämä luvut löytää vuosikertomuksesta, niin pyydän anteeksi kysymystä, niin aion tämän vielä tarkistaa. Montako tapausta vuonna 2014 tai vuonna 2013 esimerkiksi on päätynyt unionin tuomioistuimeen Luxemburgiin. Tarkoitatko tapauksia kaiken kaikkiaan vai näitä häirintätapauksia? Uh. Niin häirintätapauksista hyvin harvat. Osittain siksi, että meillä on muutamia tapauksia, joissa olemme vahvistaneet, että kyseessä on häirintä. Kuten sanoin, meillä oli tämä yksi tapaus – noin vuosi sitten. Sitten meillä on joitakuita tapauksia, joissa kyseessä ei ollut häirintää. Mm, mutta ne silti menivät tuomioistuimeen, mutta näitä tapauksia on todella hyvin, hyvin vähän enemmän niitä kuin näitä toisia. Kiitos paljon. Seuraavaksi Ajala Sender. Sinä pysiin como veo que vamos... Puheenjohtaja, huomaan, että aikaa on enää vähän niin varmaan muutkin voisivat vielä käyttää puheenvuoron, joten jätän nämä kysymykseni, jotka ovat yleisiä ja sitten varmaan voitte vastata näihin muihin. Haluaisin kommentoida tätä vanhentumista, kun kyseessä ovat rikokset seksuaalinen väärinkäyttö esimerkiksi jopa saattaa johtaa itsemurhiinkin. No eihän nämä vain sellaisia asioita, jotka voivat vanhan, vanhentua, vaan kyseessä on, ovatko nämä vakavia rikoksia vai ei. Ja työpaikkahäirinnällä on myös näitä lottuvuuksia. En tiedä, voiko tähän näitä vanhentumisia soveltaa.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 niin eh, onko asiallista, että tässä on tämä vanhentuminen vai ei. On hyvä, että sitä ajatellaan, mutta olen sitä mieltä, että, että mä, tässä on se vaara, että tässä yli, liikaa yksinkertaistetaan tilanteita. Toki tämä toisaalta tuntuu helpolta, mutta toisaalta nämä yleiset periaatteet eh, meitä hieman haastavatkin nämä tuomioistuimen periaatteet. Meidän on muistettava nämä asiat jokaisessa jutussa, joka edessämme on. Meidän on sekä toimittava tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla, ja lisäksi meidän on otettava huomioon niin kun näitä juttuja tulee, niin voihan käydä niin, että että tapahtumat tapahtuivat jo kauan sitten, mutta hallinto on vasta hiljattain saanut niistä tiedon. Nämä ovat luultavasti kaikkein vaikeimpia tapauksia. Meidän on hoidettava asia kunnolla, mutta samalla meidän on toimittava reilusti ja menettelyiden mukaan. Voin vakuuttaa teille, että otamme tämän kyllä hyvin vakavasti jokaisessa tapauksessa, jota käsittelemme. Jos meillä on vakava tapaus, joka menee kurinpitoon lautakuntaan, on tärkeää, että sielläkin asioitetaan tosissaan ja näin tehdään, kun lausunto annetaan. Käsittääkseni tähän asiaan, tätä asiaa on hyvin käsitelty, mutta mitään helppoja vastauksia ei voida antaa. Tiedämme, että teemme mitä tahansa, niin on vaarana, että tapaus menisi kuitenkin tuomioistuimeen. Tämän pidämme mielessä. Joten tässä mielessä minusta varmaankin nykytilanne tuntuu paremmalta verrattuna liian yksinkertaistavaa säätöä, josta saattaisi tulla enemmän ongelmia joita emme ole edes tulleet ajatelleeksi. Seuraavaksi kollega Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Se, että tätä aihetta käsitellään, on tärkeää ja välttämätöntä, mutta samalla pitää kyllä myöntää rehellisesti, että me emme ollenkaan tiedä kaikista tapauksista. Varmasti niitä on enemmän kuin mitä tulee päivänvaloon. On tunnettua, että kulttuurialalla on julkisen hallinnon lisäksi eniten työpaikkahäirintää. Minä olin esimies vastuussa suuressa viranomais, viranomaisessa ja olin vastuussa tuhansista työntekijöistä, joten minulla on kokemusta tästä. Kysymykseni kuulee, tässä olen puhuimme jo menettelyistä, jos tapauksesta ilmoitetaan, niin sitten tietyn menettelyn perusteella sen tutkiminen on todella vaikeaa. tämän häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön kollegat eivät välttämättä mielellään joudu todistajiksi tai sitten saattaa, saattaa olla sellaisia tapauksia, että kaikki, kaikki yhdessä rintamassa ryhtyvät esimiestä vastaan. Silloin saattaa olla, että väitteet eivät kuitenkaan ole paikkansa pitäviä, mutta esimies irtisanotaan kuitenkin. Pelkät luvut eivät sano mitään. ei pelkästään niitä pitäisi katsoa, mutta silti meidän pitäisi nyt kuitenkin aina käsitellä tätä aihetta ja pitää sitä silmällä. Jos tulee todella vakavia tapauksia, niin ne pitää käsitellä tehokkaasti, mutta varoitan siitä, että tässä puhuttaisiin pelkistä luvuista, sillä tämän aiheen luonteen vuoksi se ei ole valitettavasti, valitettavasti mahdollista. Valitettavasti sitä korostan tässä vielä. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, no? Niin, tämä, tähän ei varmastikaan tarvitse vastata. Joten jatkaisin tässä, tässä ohjelmassa, eli Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen edustaja voi puhua seuraavaksi. Olkaa hyvä. Maria Isabel Rothes i Puhol. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tämän seminaarin järjestäjiä EUn virkamiestuomioistuimen nimissä tästä kutsusta tähän seminaariin. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että puhun omissa nimissäni, eikä, enkä siis puhu virkamiestuomioistuimen nimissä. Minulla on se vaikutelma, että jotkut meidän äsken tästä päätöksemme saattaisivat olla tämän seminaarin järjestämisen syynä. Ymmärrän kyllä toimielinten ja virastojen huolen aiheen, kun otetaan huomioon, että virkamistuomioistuimen kannellaan yhä useammin kanteessa. Siis on kyse siitä, että väitetään jo, että on, olen jouduttu häirinnän kohteeksi. Ja usein näihin kanteisiin vastataan myönteisesti tai ne hyväksytään ja usein on, nämä vahingonkorvaussummat ovat oikein huomattavia. Olen samaa mieltä siitä, että nämä summat ovat yllättäviä. Öm, jos verrata niitä aikaisempiin vahingonkorvaussummiin, mutta kuitenkin ne ovat melko vaatimattomia, jos katsotaan varsinaisia seurauksia Euroopan unionin talousarvioon. Yksittäinen tapauksen, tapaus voi tietysti maksaa jopa 50 000 euroa. Minä olen tutkinut asiaa tätä esitelmää se valmistellessani ja olen tehnyt muutaman kiinnostavan löydöksen. Esimerkiksi vuosien 2000 ja 2005 välillä ollaan tehty 47 unionin tuomarin päätöstä tapauksissa, joissa oli kyse työpaikkahäirinnästä. Löysin myös päätöksen, joka koski seksuaalista häirintää. Suurin osa kanteista, joissa usein valitetaan urakehityksen estymisestä eivät tule hyväksytyiksi, mutta niiden joukossa, jotka tulevat hyväksytyiksi käsittelyyn, kokonaissumma, joka on myönnetty kantajalle vahingonkormauksena, ei ylitä 250 000 euroa. Varmasti myönnätte, että kun katsotaan toimielinten taloudellisia seurauksia ennen tuomarin puuttumista asiaan tämä luku ei ole mitenkään hälyttävä. Ja siltikin pitää katsoa, miten, minkälaisia, minkälaista vahingoista on kyse, minkälaista annetaan vahingonkorvausta usein korvataan kantajalle aineeton vahinko, joka on aiheutunut laittomasta päätöksestä lopettaa asian käsittely täysin seurauksetta, mutta virkamiestuomioistuin on antanut vahingonkorvauksia muun mm. muassa seuraavien vahinkojen korvaamiseksi. Esimerkiksi kun hallinto on antanut henkilötietoja tapauksessa, siis kanteen antamia henkilötietoja oletetulle häirinnän aiheuttajille. Tässä vahingonkorvaus oli 5000 euroa. Ja lisäksi on kyse tapauksista, joissa irtisanominen on tapahtunut ö, moitittavissa olosuhteissa. Näissä vahingonkorvaussummat ovat 50 000 ja 40 000 euroa. Lisäksi tutkintakertomusta ei välttämättä ole toimitettu kantajalle. Lisäksi tapausten käsittelyt ovat kestäneet liian kauan ja huolenpitovelvollisuutta on rikottu. Lisäksi ei ole heti pantu, käytäntöön, pantu täytäntöön lähestymiskieltoja, on käytetty riippu, ei-riippumattomia tutkijoita ja lisäksi ei ole tai on häirinnän uhri eristetty ammatillisesti. Mitä tulee aineellisen vahinkoon, virkamiestuomioistuin on antanut korvauksena 28 000 euroa irtisanomisen seurauksena. Tällä hetkellä käsittelyssä on kuusi kannetta virkamiestuomioistuimessa ja yksi unionin tuomioistuimessa. Näissä on siis kyse työpaikkahäirinnöstä ja tapauksia on siis seitsemän yhteensä. Olette varmasti huomanneet, että en maininnut yhtään esimerkkiä sellaista tapauksista, joissa tuomioistuimen unionin tuomioistuimen duomari olisi antanut kantajalle vahingonkorvausoikeuden eh, siitä syystä, että hän on joutunut häirinnän kohteeksi työpaikallaan. Tämä selittyy sillä, että sanamuoto toisessa kohdassa artiklassa 24 henkilöstösäännössä on sellainen, että korvataan yhteisvastuullisesti vahingot, jotka johtuvat uhkauksesta, loukkauksesta, solvauksesta tai herjauksesta virkamiestä tai hänen perheensä jäsentä vastaan tai hänen omaisuutensa vaihtamisesta virkamiehen aseman tai tehtävän vuoksi sillä edellytyksellä, että virkamies ei voi saada korvausta vahingon aiheuttajalta. Tämä säännö, tätä säännöstä tulkitaan oikeuskäytännössä niin, että vahingon, virkamiehen vahingonkorvauskanteen hyväksyttävyys on riippuvainen kansallisten muutoksenhakukeinojen tyhjentävästä käytöstä sillä edellytyksellä, että ne takaavat tehokkaasti asianomaisten suojelun ja voivat johtaa kyseisen vahingon korvaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin kanne, viedään vahingonkorvauskanne unionin tuomioistuimeen, kantajan pitää ensiksi pyytää vahingonkorvausta sen maan tuomioistuimessa, jossa tämä tapaus on tapahtunut. Varmasti olette samaa mieltä kanssani siitä, että kun käytetään tällaista sääntöä, häirinnän uhri, oli kyse sitten virkamiehen virkamiehen tai kolmas, kolmannen henkilön aiheuttamasta häirinnästä, niin häirinnän uhrilla on kyllä pitkä tie ennen kuin, et, ennen kuin hän saa ylitettyä kanteen hyväksyttävyysrajan. Mutta mistä siis on siinä tapauksessa kyse? Mistä puhumme tänään? Minä, minulla nyt ei ole siis tässä mitään tarkkoja lukuja, ja edelliset puhujat ovat varmasti tässä suhteessa vielä pätevämpiä puhumaan tästä, mutta ja tässä me emme kuitenkaan puhu myös, myöskään siitä, minkälaisia tuhoisia seurauksia häirinnällä voi olla yksittäisille henkilöille. En, minä en käsittele sitä, vaan puhun siitä, minkälaisia seurauksia häirinnällä saattaa olla unionin talousarviolle ennen kuin tapaus tulee edes tuomarin käsiteltäväksi tässä puhun ennen kaikkea seuraavista tekijöistä. Häirinnän uhri saattaa, hänen työmotivaationsa saattaa eh, heikentyä, joten hän tuottavuutensa eh, heikentyy. Vyöstyksiä saattaa tulla, saattaa tulla toistuvia sairaslomia ja pitkäaikaisia sairaslomia, saadaan siittyä osa-aikatyöhön terveyssyöstä, sairausvakuutuskassa saattaa joutua puuttumaan asiaan, työkyvyttömyyskassaa samoin, ja nämä henkilöt saattavat siirtyä jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä kaikki olisi voitu välttää, jos asian oltaisiin puututtu ajoissa. Tässä ei oteta myöskään vielä huomioon sitä, että menetetään osaamista, kun henkilöt irtisanoutuvat ja lähtevät ennenaikaiselle eläke- eläkkeelle mutta eivät, pelkään, eivät pelkästään häirinnän uhrit aiheuta kulua ja eurooppalaisille veronmaksijalle, vaan myös itse häirinnän aiheuttajat. Heidät saatetaan vir- pidättää virasta ajaksi, jonka aikana he saavat palkkansa kuitenkin joko täysimääräisesti tai osittain. Eli hallinnon pitäisi jo aikaisessa vaiheessa puuttua asiaan, ei pelkästään siksi, että torjuttaisiin tätä vitsausta, joka, joka häirintä on työntekijöiden hyvinvoille, mutta samalla pitäisi ottaa huomioon, että näin voitaisiin myös minimoida taloudelliset seuraukset. Haluaisin tässä muutaman huomion vielä esittää, jotka syntyvät kuuden vuoden kokemuksestani niin virkamiestuomioistuimen tuomarina. Haluaisin, että, puutut, että kiinnitettäisiin huomiota työpaikkahäirinnän määrintään. Ennen vuotta 2004 vaadittiin vahingoittamistarkoitusta, mutta nyt tätä vahingoittamistarkoitusta määritelmässä ei enää vaadita. Tällä hetkellä meillä on siis objektiivinen määritellä määritelmä tästä moitettavasta käytöksessä siinä määrin, että häirintätapa konkretisoituu heti, kun tiettyjä, tiettyjä seurauksia tulee, mutta useinkaan tutkijat eivät käytä oikeaa määritelmää toimielimissä tai virastoissa, oikeaa määritelmää häirinnästä. Myöskään nimittävä viranomainen ei sitä usein käytä kun käsitellään häirintätapauksia. Toiseksi haluaisin korostaa näkökohtaa, joka näiden kanteiden kohdalla on tärkeää häirinnän uhreille ja joka usein jätetään huomiotta hallinnoissa. Kyse on viestinnästä kantajan ja hallinnon välillä. Vaikka liitteen yhdeksän henkilöstösäännön liitteen yhdeksän säännökset eivät saada minkäänlaisista velvollisuuksista ei hallinnolle viestiä kantajan kanssa. Oikeuskäytännön mukaisesti kuitenkin kantajan kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Hallinnon pitäisi tiedottaa kantajalle kanteen käsittelystä ja sen jatkosta. Ja lisäksi, mikä ne puhuu sitä vastaan, että tietosuojan säännösten täyttymisen edellytyksellä tutkintakertomus äh, toimitettaisiin kantajalle. Kolmanneksi on tärkeää, että hallinto vakavasti, nopeasti, huolella ja luottamuksellisesti tutkii kaikki häirintäkanteet. Nämä Eh, edellytykset eivät aina sovi yhteen hallinnon kanssa, joka usein ei vastaa vasta neljän kuukauden jälkeen ja jopa saattaa kieltäytyä hyväksymästä valitusta implisiittisistä syistä. Usein kanteja joutuu sitten kantelemaan edelleen saadakseen edes hylkäämisen syyt esille. On, on tärkeää muistuttaa, että, että tällainen viivästys saattaa johtaa hylkäys, hylkäyksen kummoamiseen ja tämä saattaa johtaa vahingon korvauksiin. Neljänneksi kanteella on oikeus tulla kuulluksi ennen kuin hänen kanteensa hylätään, sillä häirinnän, häirinnän asiayhteyksillä saattaa olla hyvin tuhoisia vaikutuksia uhrin terveydentilaan. Sitten viimeiseksi, ennen kuin siirryn jo päätelmäosaan, haluaisin puhua todistustaakan kehittymisestä häiritätapauksissa. tapauksissa Tätä ei aina oteta huomioon vuodesta 1989 asti. Oikeuskäytännön käytäntö on vaatinut, että virkamies esittää todisteita tällaisesta häirinnästä, jonka kohteeksi hän on joutunut. Pitää ö, myöntää, että tämä ei ollut kovin tyydyttävä järjestely, sillä joissain tapauksissa virkamiehen omat selvitykset ovat ainoa todiste. Ei ole välttämättä kirjallisia todisteita, voi olla kyse esimerkiksi puheluista. Tämän vuoden maaliskuusta lähtien vaikuttaa siltä, että tällaista, tällaista ei enää vaadita ja virkamies tuomioistuin on sitä mieltä, että häirintäkannetta ei voida hylätä pelkästään todisteiden puuttumisen takia, jos hallinnolla on muunlaisia merkkejä siitä, että häirintä on saattanut tapahtua. Haluaisin lopettaa muotoilemalla muuti, muutamia toiveita tuomi, toimielinten suuntaan. Olisi hienoa, jos toimijat ottaisivat hyvin vakavasti velvollisuutensa taata terveellinen työympäristö virkamiehilleen. Toimielinten pitäisi välttää kaikenlaista häirintää. Ennaltaehkäisykeinoilla pitäisi ottaa tiedotusta henkilökunnalle ja antaa pakollista koulutusta virkamiehille. Pitäisi lisäksi tukea uhreja ja vastata nopeasti kaikkiin avunantopyyntöihin henkilöstösäännön artiklan 24 perusteella. Pitäisi kuulla kantajia, kun he esittävät avunantopyynnön, heille pitäisi tiedottaa heidän kanteensa käsittelystä, pitäisi pyytää kantajalta lisätietoja, jos tapauksen asiakirjaa pitää saada täydennettyä. Toimielimellä pitäisi olla lisäksi tarpeeksi resursseja mukaan lukien kokenutta ja pätevää henkilökuntaa erityisen tutkinnan hoitamiseksi, jossa, on, jossa tutkitaan siis häirintätapauksia. Mutta virkamies tuomioistuin on saanut komissiolta vastauksen kuullessaan tapaus, Tiranin tapausta syyskuussa 2012, ja tämä vastaus ei anna kovin hyvää kuvaa häirintä, häirintä, häirinnän uhrien kohtelusta. Itse asiassa komissio on kertonut, että neljän vuoden aikana IDOC ei ole koskaan todennut työpaikkahäirinnän tapahtuneen, vaikka tutkintoja on avattu 5 tai 5-10 vuodessa. Lopuksi jos hallinto itse tunnustaa, että saattaa tapahtua työpaikkahäirintää, se jo se sinänsä saattaa auttaa uhrien tilaa. Minä lisäisin vielä että yhden seikan, joka on mielestäni tärkeä uhrien kannalta, on tärkeää huomata, että ei pelkästään, hallinnon ei pitäisi ottaa pelkästään uhria. Se, Eh, vakavasti. Hän, uhri pitäisi saada erotettua häirinnän aiheuttajasta mahdollisimman nopeasti ja pitäisi avata hallinnollinen tutkinta, mutta sitten lisäksi nimittävän viranomaisen pitäisi loppujen lopuksi aloittaa menettely ja tämä menettely saattaisi sitten johtaa rangaistukseen. Nimittäin jos häirintä on tapahtunut, häirinnän uhrin pitäisi saada oikeus puolelleen ja häirinnän tekijää pitäisi rangaista. Kiitos paljon. Nyt sitten viimeinen alustus tänään. tänään Maître Laure Levy seuraavaksi. Olkaa hyvä. Je vous remercie, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä kutsusta osallistua tähän työpajaan. Kun puhun nyt tässä viimeisenä, niin toki tässä on paljon sellaisia asioita, joista on jo puhuttu, enkä niitä halua tässä nyt toistaa. Puhujia pyrittiin selventämään tilannetta kokemuksen pohjalta. Olen itse asiantunti, asianajaja ja pyrin tuomaan asianajajan kokemuksiani tähän keskusteluun. Olen yhtä mieltä kaikkien kanssa siitä, että tämän seminaarin aiheena on häirinnän taloudelliset seuraukset ja tässä mielessä haluan käydä läpi tiettyjä kokemuksia. Olen valmistellut myös kirjallisen esityksen tätä päivää varten ja käsittelin aihetta muistuttamalla siitä, mistä häirinnässä on kysymys. En väitä olevani häirinnän asiantuntija, en varmastikaan ole sellainen, mutta tällä, tätä kautta voidaan antaa osvittaa sille tielle, että voitaisiin paremmin ymmärtää, millaisia taloudellisia vaikutuksia häirinnästä voi seurata ja kuinka niitä voidaan rajoittaa ja vähentää. Tässä mielessä varmaankin joudun nyt sanomaan asioita, jotka on jo sanottu ja paremmallakin tavalla kuin mitä itse nyt pystyn tekemään. Kirjallisuudessa häirintää koskien on muutamia tärkeitä viitekehyksiä. Haluaisin niitä, niihin viitata tässä kirjallisessa esityksessä. Hiriguajan on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja joita tämä aihepiiri kiinnostaa, ovat varmaankin näitä kirjoja lukeneet, ja jos näin ei ole, niin kehotan tutkimaan niitä. Ne ovat erittäin hyvin ja pedagogisesti kirjoitettuja, ja ne voivat toimia tehokkaana välineinä tällä alalla. On tärkeää muistaa, että asiantuntijalle kyseessä on, häirinnässä on kyseessä jopa psyykkinen murha ja tällainen todella epäsopiva käyttäytyminen hyvin vahvoja sanoja on käytetty. Tässä pyritään todella puuttumaan henkilön persoonallisuuteen ilmiötä tapahtuu, koska ryhmä mahdollistaa sen. Meillä on tietenkin häiritsijä ja uhrin suhde, uhrin arvoa vähennetään ja tämän arvonalennuksen tietty ryhmä näin hyväksyy on kyse samat kollegat, mutta kollegoiden lisäksi myös tietty hierarkia ammattiyhteisössä. Ulottuvuudet voivat olla jopa institutionaalisia jossakin tapauksessa. Tällainen tilanne siis kehittyy ja häirinnän uhri tulee leimatuksi uhrin asemassaan ja voidaan todeta, että jollakin tavalla uhrin on, tässä on uhrin oma vikaa, kun näin on tapahtunut. Väitetään, että uhri itse ei toimi hyvin, että hän on heikko, hän on vähän hullu, hänellä ei ole tällaista, tällaista tiimihenkeä. Välillä ole oikein ymmärkämistä, tässä on kysymys. Ja henkilö on joutunut tällaisen asemaan, eikä siis ole kysymys siitä, että, ry, että kollegoiden tai hierarkinen tai instituution vika olisi tämä häirintäilmiö. mutta onkin tärkeää tietää, kuinka voitaisiin tämä tyyppinen tilanne välttää. Tähän liittyy, todellinen, tähän liittyy paljon psykologista, lääketieteellistä ja sosiologista ja voitaisiinkin pohtia, mitä hyötyä oikeudesta ja lainkäytöstä tässä on Roheliko on Jänen tätä hyvin käsitellyt. Oikeutta ja oikeudenkäyttöä tarvitaan, koska sillä määritellään, mikä on kiellettyä. Olen kuullut täällä eri puhujia ja he ovat täällä eri hatut päässään todenneet, että on tietenkin tärkeää, että ei hyväksytä instituutioissa tällaista häirintää. Tämähän on aivan itsestään selvää, mutta, mutta sehän edellyttää, että ymmärretään, mitä häirintä on. Tähän tarvitaan oikeutta, oikeudenkäyttöä siinä määritellä, mitä häiritä on ja mikä on kielletty. Tämä on olemassa henkilöstösäännössä. Tuomi, tuomari kuitenkin voi täsmälleen selittää, mistä on kyseessä häirinnässä. Esimerkiksi aikomus ei ole tarpeellinen, jotta kyseessä voisi olla häirintä. Tutkimuksessa voidaan vaikka huomioida, niin on voitu todeta, että että kyseessä ei olisi häirintä, koska tarkoituksena ei ollut tehdä äh, haittaa toiselle, mutta tällaista ei edes tarvita, ei tarvita aikomusta tehdä haittaa. Olisi siis tärkeää ymmärtää, mistä puhutaan. On myös tärkeää, että kaikki tietävät, mistä puhutaan. Tässä olen yhtä mieltä muiden puhujien kanssa, jotka korostivat äh, tiedotuksen ja ennaltaehkäisyn ja koulutuksen merkitystä. On aivan selvää, että mikäli minä uhrina ymmärrän, mitä minulle tapahtuu kärsimyksessäni ja että ymmärrän, että se ei ole minun vikani, jos kärsin, mutta jos kolleganikin ymmärtävät, että he eivät voi hyväksyä sitä, mitä tapahtuu, niin silloin varmastikin tulisi vähemmän häiritä tapauksia työpaikalla. Haluaisin tähän antaa yhden esimerkin. No, tilastoilla tietenkin tehdään mitä halutaan, Minua hämmästyttää aina, kuinka vähän tapauksia on häirinnästä virallisessa tai epävirallisessa vaiheessa, josta, josta tulee tieto instituutille asti. En voi ymmärtää, että kun henkilökunta on noin 30 000 esimerkiksi komissiossa, niin vuonna 2014 olisi ollut vain 175 epävirallista menettelyä kaikki tapaukset mukaan lukien. Voidaan, luke, voidaan vielä ehkä lisätä vielä nämä 60 prosenttia, jotka sanoitte, joten, joten tästä päästään 350 tapauksen suurin piirtein 30 000. Minun mielestäni tämä on hyvin pieni määrä. Joko ihmiset eivät tiedä, mistä häirinnässä on kysymys, tai he eivät uskalla ilmiöntää sitä, tai sitten on vähän molemmista kyse, kysymys, tai sitten annetaan vain mennä, tai sitten ei luoteta toimintatapoihin, ja toimenpiteisiin, joita on olemassa. Tähän haluaisin vielä palata. Tuomari mainitsi täällä tällaisen tyranniavaikutuksen tällä tuomiossa on kohta, jota en nyt tässä lue, mutta komission tutkinta on yksikö on, on tätä tsirani tapausta todella käsitellyt. Ja tämä ensimmäinen häirintätapaus, jossa todella käytettiin virallista menettelyä, e, tämä tapaus on vuodelta 2014 ja sen jälkeen komissiossa ei olisi tällaista häirinnäksi tunnustettua tapausta ollut, jonka olisi nimittävä viranomainen tunnistanut. Eihän tämä, eihän tämä voi pitää paikkaansa, joku, joku tässä nyt mättää. Ja uskon, että se liittyy paljon siihen, että ymmärretään sitä, mistä on kyse häirinnässä. Oikeuden ymmärtäminen on tässä aivan keskeistä. Säännöt on ymmärrettävä. Eikä, eikä niitä voida leimata epäjohdonmukaiseksi, jos vaikka hallinto sanoo, että tämä on sääntö, ja mitä sitten hallinto tekee säännön täytäntöönpanossa. Niin, haluaisin tätä hieman havainnollistaa. Kuten ehkä tiedätte, virkamies tuomioistuimessa on otettu paljon edistysaskeleita koskien oikeutta tulla kuulluksi. Tämä liittyy nimenomaan akkreditoitujen valtuutettujen parlamenttiin avustajien oikeuteen. Täällä on kaksi tärkeää tärkeä tapausta. Yksi on vuodelta 2013, toinen vuodelta 2014. Näiden kahden äh, tapauksen tiimolta Euroopan parlamenttiin sisäisessä organisaatiossa äh, nähtiin näitä, tätä problematiikkaa, joka olisi pitänyt käsitellä työpaikkahäirintä komiteassa, joka on olemassa kaikkea parlamentissa työskenteleviä varten, mutta tämä komitea pitkä, pitkin hapain ei oikein halunnut käsitellä tätä avustaja koskevaa tapausta ja, ja se siis vastuun jäsenelle tuomioistuin muistutti sääntelypuitteista. Parlamenttia ja hän annetaan ilmaistaan valtuutettujen parlamentin avustajien oikeuksista. Näissä tapauksissa Euroopan parlamentti otti siis käyttöön uuden komitean, jonka varmaankin tunnette tämän huhtikuun 2014 puhemiehistön päätöksen nojalla perustettu komitea, joka käsittelee akkreditoitujen avustajien valituksia koskien häiriötapauksia. Tämä komitea toimii vastaavalla tavalla kuin tämä toinen komitea. Kokoonpano vain on erilainen, koska siellä on kvestorit mukana – luin huolellisesti tämän äh, julkaisun, jonka annoitte osallistujien ja kritisoitte tätä komiteaa. On, se on täällä sivulla kahdeksan ja siellä viitataan siihen, että on hämmästyttävää, että yksikään näistä komitean äh, viedyistä tapauksista ei ole johtanut mihinkään lopputuloksiin. Tämän erityiskomitean äh, rinnalla ja oikeuskäytännön ansiosta ja innoittamana äh, näissä täytäntöpanosäännöissä, joita sovelletaan muihin virkamiehen ja avustajiin Euroopan parlamentissa, kun jäsen haluaa päättää avustajan sopimuksen, hänen velvollisuutenaan on ilmoittaa siitä Euroopan parlamenttiin hallinnolle ja hallinto järjestää kokouksen, jossa avustaja on mukana ja hänelle kerrotetaan, hänelle kerrotaan irtisanomisperusteista. Tämä on oikeus käytännöstä seurausta, näin ei aikaisemmin toimittu. Toimin täytäntöpanon säännöissä todetaan, että tähän liittyy myös ne, sovittelumenettely artiklasta 23 eteenpäin. Siitä säädetään menettelyn tarkoituksena on tar- varmistaa mahdollisuus avustajille ja jäsenille jatkaa yhteistyötä. Minun mielestäni tämä on hyvä, hyvin, hyvä havain, havainnointi, hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeita nämä suhteet välillä ovat. Parlamentin avustajalle kertaan jäsenen päätöksestä päättää häntä koskeva työsopimus. Sovittelumenettely näin aloitetaan, kun molemmat osapuolet hyväksyvät siihen osallistumisen. Sovittelukokous järjestetään muutamia päiviä ennen kuin pidetään kokous, jossa sovittelukomitea, jossa kvestorit ovat mukana, kuulee molempia osapuolia koskien tätä häirintäongelmaa. ongelmaa. Avustaja menee siis tuohon sovittelukokoukseen, jossa tarkoituksena on vain varmistaa, onko mahdollista jatkaa yhteistyötä näiden kahden henkilön välillä. Ja toteuttaa tämä nimitetty sovittelija onkin henkilö, joka on myös tässä toisessa komiteassa, eli yhdellä henkilöllä on ikään kuin kaksi hattua. Hän on sovittelu, sovittelija, joka pyrkii yhdistämään nämä kaksi henkilöä, mutta toiselta hänen pitäisi käsitellä myös riippumattomalla tavalla häirintäkysymyksiä. Muitakin osallistujia on tässä mukana, eikä avusta ei ole tästä kerrottu. Mukana on myös pääsihteeristön edustajia Euroopan parlamentista ja oikeudellisesta yksiköstä. Nämä kaksi henkilöä eivät ole kuitenkaan menettelyssä mainittu. Kokouksessa ei tietenkään voida sovittaa yhtään mitään ja mitä sen jälkeen sitten avustajat sanotaan? Hänelle sanotaan, että eikö nyt sitten kuitenkin voitaisiin jonkinlainen äh, sovellusratkaisu löytää, jos jäsen hyväksyy, että hän maksaa pari-kolme kuukautta lisää palkkaa, niin kannattaisi hyväksyä tämä, koska tuomioistuimenettelijät ovat pitkiä ja kalliita. Ja vaikka voittaisittekin juttunne tuomioistuimessa, niin kyllä siitä vähän karvas maku suhun jäisi silti. Joten sovittelun tavoite ei ollut kuitenkaan tämä. Ja nyt kun, nyt kun on täytäntöpantu näitä kahta sääntökokoelmaa, joilla on eri tavoitteet, syntyy täydellinen sekaannus, joka sitten parlamentaarisen avustajan kohdalla eh, johtaa siihen, että ei sääntöjä voida ymmärtää, eikä myöskään voida luottaa toimielimeen itsensä. Ei voi olla niin, että sovittelumenettelyä käytetään siihen, että painostetaan avustajaa, joka on häirinnän uhri ja joka siis tarvitsisi tukea työnantajaltaan. tätä henkilöä vastaan, joka on nyt irtisanomassa hänet. Sääntöjen pitäisi olla hyvin tiedossa, niiden pitäisi olla selkeitä, eikä pitäisi olla mitään eriävyyttä sen välillä, mitä, mitä säännössä sanotaan ja kuinka toimielin sitä sääntöä sitten soveltaa. Tässä on kyse luottamuksesta. Asianajaja, joka ottaa vastaan häirinnän uhrina olevia henkilöitä, kuulee jatkuvasti valtavasti kritiikkiä ja epäluottamuksen ilmaisuja suhteessa niihin toimiin ja toimintatapoihin, joita äh, häirintätapauksiin liittyy. Mihin tämä sitten johtaa? No sehän johtaa siihen, että aloitetaan virallinen menettely, koska asianomaista henkilöä ei ole kun kuultu epävirallisessa menettelyssä. Näin ollen aloitetaan viralliset menettelyt kun mennään viralliseen menettelyyn, niin minun mielestäni se merkitsee jo häirintätapauksen käsittelyn epäonnistumista. Jos halutaan tehdä loppu todellisesta häirintäongelmasta, niin ei voida toimia niin, että uhrin on ryhdyttävä valitusmenettelyihin tuomioistuimessa. Uhrista tulee kaksinkertainen uhri sekä häiritsijän uhri että myös toimielimensä uhri koska tässä vaiheessa sitten uhri äh, häiritsijä suhde muuttuukin uhrin ja työnantajan väliseksi äh, suhteeksi, mikäli virallisessa menettelyssä ei tule ratkaisua, niin tästä alkaa riita-asia, joka ei ole enää uhrin ja häiritsijän välinen riita, äh, johon pyrittäisiin saamaan korvauksia tuomarin päätösten kautta, vaan, vaan siinä ollaan jo oikeudessa suhteessa, jossa osapuolina olevat ovat uhri ja toimielin. Ja näin tullaan toimielintä syyttämään siitä, että toimielin ei ole tehnyt työtään asianmukaisesti. Pari sanaa vielä. En kyllä ole katsonut, mitäköhän kello mahtaa olla. En tiedä, onko minulla vielä muutama minuutti aikaa. Hyvä, kiitoksia minulla on ihan sellainen olo, niin kuin olisin tuomioistuimessa pitämässä puolustuspuheenvuoroni ja pyydän tuomarilta lisää aikaa. Niin, kun tuomarin eteen saavutaan, niin tuum, tuomarihan muistutti täsmällisesti, missä mielessä oikeuskäytäntö on tärkeä. Kumoamistuomion saaminen ei ole voitto sinänsä, se on tärkeä, koska kantaja on saanut oikeutuksen toiminnallaan, toiminnalleen, mutta ne tapaukset, joissa tuomari toteaa, että kyseessä ei ollut häirintä ja että hallinto on erehtynyt, tällaista tapausta ei käsittääkseni ole ollut. Minun käsittääkseni ei ole ollut sellaista tapausta, jossa tuomari olisi ollut sitä mieltä, että hallin, hallitus, hallinta olisi selkeästi arvioinut tilanteen väärin ja että äh, mitään häiritä ei olisi ollut olemassa. Kumoamisen tuomarit ovat, tuoma, tuomiot ovat tärkeitä. Ne koskevat äh, oikeutta tulla kuulleksi, äh, sääntelypuitteiden noudattamatta jättämistä ja niin edelleen. Kuten tuomari muistutti, häiritötapaukset eivät koske ainoastaan sitä, että pyydetään tukea, koska ollaan jouduttu uhrin asemaan, vaan lisäksi henkilö on tilanteessa uransa kannalta sellaisessa tilanteessa, jossa hänen on toimittava päätöksen vastaan, joita on häntä vastaan tehty. Esimerkiksi työsopimus on purettu ja minä väitän, että kyseessä oli siis häiritsijän toimista johtuva toimi tai sitten tämä notaatio toimen tuloksetkin voisivat olla häirinnästä johtuvia. Jos sitten pyydän toi työnantajalta tukea, niin että tunnustettaisiin häirintätilanne, niin käykin niin, että joudun kiistämään työnantajan tekemän päätöksen, joka koskee esimerkiksi työsopimukseni päättämistä, ja joudun näin ollen pakottamaan työnantajan toimimaan ristiriitaisesti, jos hän pyytää minulta tukea. Hän ei voi samanaikaisesti pyytää minua toteamaan, että minua häiritään ja samaan aikaan toteamaan, että, että, että työsopimus on purettu aivan säännönmukaisesti. Mm, tässä tapauksessa kyseessä olisi ristiriita. Vaikka kantaja saisikin tyydyttävän ratkaisun tuomarilta, tyydytystä ei kuitenkaan täysin saavuteta, koska, ja tämänkin Rova tuomari täällä mainitsi, se johtuu siitä, että hän ei saavuta tilannetta, jossa tuo toimielin tunnustaisi, että oli oikeutettua valittaa siitä, mistä henkilö väli, väli, valitti. Kun kumoamispäätöksen jälkeen toimielimet ö, ottavat yhteyttä virkamiehen ja pahoittelevat tilannetta ja sanovat, että, että, että viranomainen olisi, tai toimielin olisi tehnyt, toiminut tässä väärin, niin näinhän ei koskaan käy. Mitään pahoitteluja ja anteeksipyytäjä ei e, esitetä. Voitaisiin käyttää kyllä anteeksipyyntökirjeitä tai, tai sitä, että tunnustetaan se, että kantajan valitus oli oikeutettu ja sitä pahoitellaan, mutta tällaista ei koskaan tehdä. Se olisi kuitenkin keskeistä, jotta spiraali saataisiin, tämä kierre saataisiin katkaistua. Eihän ne ole niin, että, että kun saadaan tämä kumoamispäätös, että, että tässä kantajan tarina jotenkin päättyisi. Tässähän palataan kerta toisessa jälkeen tuomarin eteen saattaa olla tapaus CH1 parlamenttia vastaan, sitten tulee CH2 ja niin edelleen. Jos toimielimet ymmärtäisivät, kuinka tärkeää on se, että toimielin tunnustaisi, että uhri on uhri, ja näin voitaisiin äh, päättää kaikki turhamenettely. Ja näin ollen ei pitäisi edes viedä näitä häirintäasioita tuomarille asti ja säästettäisiin paljon rahaa unionin budjetista. Minulla oli vielä yksi asia kustannuksesta, joka ehkä enemmän olisi liittynyt tämän seminaarin tematiikkaan, mutta olen todella käyttänyt liikaa aikaa. Kiitoksia. Merci beaucoup, très passionnant. Kiitos paljon. Tämä vie asioiden keskipisteeseen, sillä meidän vaikutelmamme on se, että oikeat menettelytavat eivät ole vielä käytössä. Muilla toimijoilla kuin komissiolla on vielä enemmän ongelmia kuin komissiolla. Komissiolla on pitkä kokemus tällaisten konfliktien ratkaisussa. Ehkä kuitenkaan ihan tällaisen tapauksen tilanteeseen ei ole vielä päästy, mutta meillä muilla toimielimillä kyllä on ongelmia tämän kanssa ja opiksi ottaminen on melko kallista näissä tapauksissa. Joten miten pitäisi toimia, jotta kiihdyttäisi tällaisiin taistoihin, taisteluihin, että siis nämä sivuseikat eivät tulisivat, eivät, niistä ei tulisi pääasioita – Minun mielestäni pääkysymys on se, mitä, minkälaisia menettelytapoja pitäisi ottaa käyttöön, jotta parlamentin jäsenet tai tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, jotka ovat tietyn problematiikan takana, miten siis pitäisi edetä, jotta kunnioitetaan näiden toimielinten poliittista vaikutusvaltaa ja erityisiä sääntöjä. Henkilöstö sääntö tai avustajien säännöstö ei välttämättä tässä enää riitä. Mitä te siis suosittelisitte menettely oikeudellisesti. Anteeksi, tuo aurinko tuossa häikäisee minut. No, mikä kunnia, että minulta kysytte neuvoa, mitä tehdä. Sääntöjä varmaan on. Ensin pitää vain noudattaa niitä. Lapsille sanotaan, että jos huonosti käyttäytyvät, että huonosti käyttäytyvät, sitten korjataan sitä. Näin opetetaan miksi sitten aikuistutaan. Pitää tunnustaa, jos väärin on tehnyt. Varmasti häirintätapauksia on ollut. Toimielimillä on menettely olemassa. Jos ne ovat asianmukaiset, niin mitä nyt olen nähnyt teksteinä avustajien kohdalla, niin ihan asiat ovat kohdallaan. Mutta ei toimielimi pidä sitten suojella itseään. No tämä nyt on henkilökohtaista tietysti, mutta jos ajatellaan tätä merkitystä, tärkeyttä, myös ajatellaan demokraattisen toimielimen mainettakin kaiken kaikkiaan. Ja sitten hyväksyy seuraamukset silloin, kun ne ovat paikallaan, niin ei demokratiaa voita rankaisemattomuudesta. Eli jos on aihetta seuraamuksiin, niin sääntöjäkin kun on vielä, ja määräävät seuraamuksia, niitä määrätään tietyn menettelyn nojalle myös häirintätapauksessa, niin sitten noudatetaan seuraamuksia. Miksi niin pelätään noudattaa näitä puhemiestönkin määräämiä sääntöjä? Tämä vaikeus tunnustaa tosiasiat on ongelma. Olipa se sitten millä tasolla tahansa, missä toimielimessä tahansa, niin se on kyllä aika silmiinpistävää mikä ihme vaikeus siinä on, että tunnustetaan kyse häiriötapauksesta? Kyllä sellaista sattuu. Kaiken tyyppisissä yrityksissä, suurissa ja pienissä, ja varsinkin suurissa sellaista sattuu. Miksi se on niin kauhean vaikeaa täällä? Ei liika itsesuojelu voimaan päinvastoin. Frau Kollegin Ajala Sender, bitte. Sitten seuraavaksi kollega Ajalla Sender. Puheen puhujat ovat antaneet meille valtavasti tietoja, keinoja kohdata tilannetta, mutta haluaisin nyt vain vastustaa, että kun meillä on aika uusi tämä avustajien ohjesääntö, niin se on yksi ongelma. Aikaisemmin sen hoitivat jäsenvaltiot, ja se on osa tätä oppimisprosessia, kuten totesittekin, niin tunnustaa ensin uhrin asema ja miten erilaiset komiteat ovat kuvioissa mukana, kun pyrkivät nekin parantamaan tilannetta. Mutta tämä on varmasti osa ongelmaa. Ja siksi minulla olikin tällainen kysymys kuulemisessa, kun ajatellaan tässä valiokunnassa talousarvon valvontavaliokunnassa täytyy miettiä vähän hallintoa ja kustannuksia siellä. Kun ajatellaan päätöksiä, yksittäisiä toimia, on sitten virkamiestä tai jäsenestä kyse. Totta kai me olemme pikkuhiljaa oppimassa. Ajattelen kuitenkin kysyä, kun ajatellaan joitakin tapauksia, kun mitä kokemusta teilläkin on kertynyt, niin siitä varmasti voidaan oppia ja myös ajatella, miten ei pelkästään sääntöjä noudatettaessa, vaan miten niitä täytäntöön panna. Eli luottamuksen kulttuuria luoda myös. Ehkä siitä on puutetta nyt. Kun ajatellaan avustajakin, niin usein on pitkät työtunnit ja kun sitten pitäisi perhekin mahduttaa siihen jotenkin, niin aina siellä on tietyt vaaransa myös, että toimielen pitää olla paljon val- enemmän valppaana. Ja halusin vielä kysyä, kun mitä te täällä nyt esititte, niin minusta ehkä perustavanlaatuista olisi nimenomaan eltaehkäisy. Enpä tiedä sitten, kun meillä sääntöjä on, että olisi jonkinlainen velvoite, että niin jäsenet kuin avustajatkin saisivat jonkinlaista koulutusta, valistusta tästä tilanteesta. Minä olen kyllä saanut tästä, kun ajatellen jäsenenä, mutta yhtä lailla avustajatkin tarvitsevat sitä. Ihan ylhäältä alas ja alhaalta ylös ja tasavertaisina. Tässä on jo liikaa kulunut vuosia tässä toimielimessä, jossa minä itsekin olen kokenut ja myös miten Rova Irigoyen on asiasta kirjoittanut niin kyllä meillä on velvollisuus oppia tästä myös Euroopan unionin tasolla. Vielä yksi kysymys. Kun ajatellaan toimielimiä eri tapauksia, kun on kyse vielä monikansallisesta toimielimestä, kuten parlamentissa tai näissä kaikissa toimielimissä on kyse siitä, missä tietysti on tietenkin yhteen törmäystä eri kulttuurien kesken, erilaisia käsityksiä. Se, että jotenkin Uhrin aseman tunnustaminen olisi paremmin esillä myös sovittelutyö ja henkilösuhteissa eri yksikköönkin kesken. Usein on myös siitä, että siellä yksiköt ovat napit vastakkain siellä keskenään. niin mitä vielä voitaisiin käyttää tässä sen rinnalla, mitä jo on olemassa hallinnossa ylipäätään? Ja tuota käyty tunnustaa, että julkishallinnossa on enemmän häirintää kuin yksityisissä yrityksissä. Tiedän, että tässä on historiallisia tapauksia ollut. Ja tiedän toki tämän ja tunnustan sen, mutta toivon, että julkishallinnossa ainakin pystyttäisiin saman aikaan mekanismi. Vielä kysyisin, mitä vielä voitaisiin saada aikaan, paitsi tiedottamista, koulutusta, tasa-arvokoulutusta minä olen saanut esimerkiksi jäsenenä, mutta entäpä sitten, kun ajatellaan suhteitamme avustajia päinvastoin, ei varmaan yksikään jäsen ole suorittanut tällaista valistustyötä. Ehkä se oli yksi tapa välttyä näiltä tapauksilta. Se johtuu tietämättömyydestäkin paljon. Tästä kysyisin, mitä erityistä voitaisiin vielä tehdä? Esimerkiksi jos ajatellaan tilintarkastustuomioistuinta, toimielin kokonaisuudessa pyrkii jotain tekemään ja ehkä voi jotain suosittaakin. Mutta jos ollaan no, meidän piirissämme näitä ongelmia, Ehkä nyt ei enää tänään, kun ei ole aikaa, mutta ehkä voitaisiin pyytää tietoa siitä, mitä lisää vielä olisi otettava peliin. Täytyy tulla oikeus kuulluksi, luottamus ja niin päin pois. Tai kolmannet osapuolet, jotka voisivat ulkopuolisen silmin katsoa tilannetta ja kuunnella ja hoitaa se ehkä johdonmukaisemmin järjestelmällisempi, ettei toimieli sen rupea puolustamaan liikaa. Tengo ganas de seguir en español. No, tekisipä mieleni jatkaa espanjaksi. Mielestäni tämä puheenvuoro oli erittäin hieno. On todella tärkeää mm, miettiä miettiä, millaisilla mekanismeilla tähän ennaltaehkäisyyn päästään. Tämä viimeinen asia, jonka edustaja täällä sanoi, eli mahdollisuus pyytää apua kolmannelta henkilöltä on erittäin tärkeää. Eli että olisi kolmas henkilö, jolla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, joka ole millään tavalla sitoutunut kupankaan osapuoleen, on hyvin tärkeää. Jos tämän lisäksi taataan luottamuksellisuus ja että henkilö, joka on, tuntee olevansa kriittisessä tilanteessa, voisi välittömästi ottaa yhteyttä henkilöön ja kertoa, mitä hänellä on tapahtunut. Aikaisemmin sanoin, että on hyvin tärkeää toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tästä on nimenomaan kysymys ennaltaehkäisyssä. Henkilölle on annettava mekanismeja ja välineitä, joiden avulla voidaan aivan välittömästi, heti kun tällainen häirintätilanne on syntymässä, voidaan välittömästi ryhtyä asiallisiin toimiin, joilla voidaan tämä asia ratkaista mahdollisimman pian. Oman kokemukseni perusteella sovittelijana tarvitaan todella luottamuksellisuutta ja riippumattomuutta, ja tätä kautta voidaan ratkaista paljon ongelmia. Tämän tyyppisiä välineitä on saatava, jotta voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa välttää ongelmien kasvaminen. Tämä toimii myös vähän ikään kuin pelotusvaikutuksena. Jos on mekanismit, jotka toimivat, niin siitä on se seuraus, että häiritsijöinä toimivat tai kiusaajat eivät enää halua sillä tiellä jatkaa. Mutta nyt annan ajan ja puheenvuoron muille. Je, enfin, moi je vais parler en français. <laughs> euh, oui, moi je, je pense... No minä puhun kyllä ranskaa, niin kyllä. Kyllä sillä on, siinä on jotain ajatusta, että käytetään nyt tämän kolmatta osapuolta. Jos ajatellaan ETSK on ohjesääntöjä, sielläkin on mainittu mahdollisuus käyttää psykologi, sovittelija, siis mm, ihmiset, jotka ovat saaneet koulutusta ristiriitatilanteiden, mutta ei pelkästään ristiriitatilanteiden korjaamiseen, vaan myös häiriötapausten hoitamiseen. Ehkä tällainen henkilö voisi saada molempien osapuolten luottamuksen ja voitaisiin näin ratkaista ristiriita, ettei riita-asioita sitten hoideta käräjillä. Mutta tarvitaan kuitenkin koulutettuja ihmisiä tähän. Tämä ei henkilö kuitenkaan saa kyseenalaistaa sinällään. Niin, että esimerkiksi työnantaja kääntyy vai hänen puoleensa, koska silloin uskottavuus menee ja hänen roolinsa, pätevyytensä katoaa. Merci, Madame le Président. Uh, oui. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä, että minun mielestäni todellisen ennaltaehkäisyn saavuttamiseksi pitäisi todellakin valistaa henkilökuntaa, sillä monet häirinnän uhrit eivät tiedä, että he kärsivät häirinnästä. Pitäisi siis puhua häirinnästä ja sen eri kanavista, pitäisi valistaa henkilökuntaa, pitäisi kouluttaa virkamiehiä ja koulutuksessa pitäisi käyttää myös itsekritiikkiä. Pitäisi esimerkiksi miettiä harjoittavat itse asiassa virkamiesten häirintää. Tämä pitäisi ottaa huomioon jokapäiväisessä käytöksessä. Thank you. I, I think there have been... Kiitos. No niin paljon hyödyllistä täällä on jo sanottukin. Voin vain toistaa. Ennaltaehkäisy, koulutus, viestintä, tiedottaminen, oppiminen esimerkiksi, hyvin käytänteiden vaihtaminenkin toimielinten kesken. Esimerkillä johtaminen. Ihminen oppii katsomalla johtajia. Kuuntelemalla ja ymmärtämällä. Sekin on erityisen tärkeää. Ja meidän kaikki pitää olla tietoisia siitä, aina kun teemme työtä ihmisten kanssa. Ihmiset ovat mutkikkaita olentoja. Ei oikein aina tajuta, mitä vaikutusta on sillä, mitä sanomme. Aina täytyy olla valppaana. Miettiä. Hyvin tietoinen työympäristöstä ja sen inhimillisestä ulottuvuudesta. Eivät ihmiset välttämättä helppoja ole, ei ole täydellisiä ihmisiä. Mutta eniten ehkä tarvitaan vaikeiden ihmisten kohdalla aikaa ja ponnisteluja. Ei aina ehkä onnistuttaa, mutta kannattaa yrittää. Se on kova urakka mutta erityisen tärkeää ammattillisessa ympäristössä ja varsinkin sellaisessa ympäristössä, johon on kulttuurisia eroja. Vain puhumalla ja kuuntelemalla nimittäin voimme arvostaa, mitä hyvää yhteistä meillä on, ja selittää sitä sitten muille myös. Tämä on erityisen tärkeää, ja todellakin ennaltaehkäisyssä käsitellä – mahdollisimman nopeasti, ei liian myöhään, ettei se äidy liian pahaksi. Mutta sitten pappilan hätävarana tarvitaan kyllä menettelyjäkin. Ja käyttää niitä mahdollisimman riippumattomasti, jotta niihin luotettaisiin. Ja ihmiset oppivat parhaan kykynsä mukaan myös, miten noudattaa menettelyjä kuunnella tuomioistuimenkin oikeuskäytäntöä, katsoa, omaksua, toteuttaa joissakin tapauksissa myös tuputtaa sitä, koska vasta sitten ehkä voidaan nähdä, mitä oikeuskäytäntö merkitsee käytännössä. Thank you. Vielen Dank, das kennen wir. Kiitos paljon. Vähän tunnemmekin tämän, tämän menettelyn. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nämä ovat tärkeitä aiheita. Varmasti meidän pitää tästä vielä keskustella uudelleenkin. Valitettavasti voisi sanoa, en nyt sano, että tämä olisi suosittu aihe tässä parlamentissa, mutta on tärkeää, että järjestelmällisesti suhtaudumme tähän aiheeseen ja yritämme ongelmatapausten perusteella ottaa opiksi ja miettiä, mitä johtopäätöksiä tästä on tehtävä. Jottei Tällaisia ongelmia, tällaisia tilanteita tulisi. Tämä on vaikea monikulttuurisessa ympäristössä, jossa poliitikot toimivat eri tavoin, jolla ja poliitikoilla on erilaisia suhteita sekä äänestäjiin että omaan henkilökuntaansa. Tämä on todellakin kiehtovaa. En haluaisi olla kyllä henkilökunnan asemassa tässä. Tämä on siis todellakin todella vaikea aihe. Kiitän teitä sydämellisesti. Te autoitte ymmärtämään tätä aihetta enemmän. Rova Williams, minun täytyy vielä kysyä kirjallisesti näistä kustannuksista. En tästä toimintakertomuksessa löytänyt eh, mainitsemaan asioita joten tämän selvitämme varmasti vielä kahden keskisesti. Tätä ei tarvitse täällä valiokunnassa hoitaa. Olisi kuitenkin tar- tärkeää saada tähän selvyyttä. Kiitän kaikkia alustajia, sillä meille on todellakin tärkeää suojella toimielinten mainetta. Me olemme se valiokunta, joka valvoo varainkäyttöä ja me valvomme myös koko parlamenttia. Meidän pitää nämä taloudelliset asiat pitää aina esillä, mutta loppujen lopuksi kysy on tietysti ihmisistä ja siitä, minkäla- miten ihmiset voivat saada oikeutensa menemään läpi. On mielenkiintoista, miten vaikea on itsestäänselvyyksiäkin saada menemään läpi, saattaa joutua oikeudenkäyntiin asti. Nämä ovat todella pitkällisiä ja hankalia menettelyitä. Saattaa joutua siis kanteen nostamaan, jos kaikki muut keinot eivät e, epäonnistuvat. Se, ja se on kyllä tietysti myös ö, ongelma ja epäonnistuminen toimii Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja ja kahta parlamentin jäsentä, jotka täällä kuuntelivat kokousta salissa. Kiitos kaikille ja hyvää illan jatkoa. Kiitos myös alustajille näistä kaikista huomioista.